paikan päällä kevenee sekin. Ja tätä varten tarvitaan yhteistä alue- ja rakennepolitiikkaa. Se, että EU-talousarvio nyt jäädytettäisiin nykytasolleen tai sitä jopa leikattaisiin, niin kuin nyt on viime aikoina kuultu, voi ehkä olla suosittua jossain ja kuulostaa niiden korvissa hyvältä, jotka tällaista haluavat kuulla. Mutta Euroopan parlamentin kannalta totean, että tällaiset leikkaussuunnitelmat ovat erittäin vastuuttomia. Jos säästetään EU-budjetista, säästetään samalla kaikkein suurimmasta kasvua luovasta talousarviosta, jota Euroopan unionissa ylipäätään on. Nyt kun jotkut EU-jäsenvaltiot joutuvat yhä pahempaan taantumaan, köyhyys lisääntyy, työttömyys lisääntyy viimeisten lukujen mukaan. Työttömiä on jo 25,5 miljoonaa. Niin mitä Eurooppa tarvitsee? Työpaikkoja. Siksi me Euroopan parlamentissa nyt, kun todella seuraavasta rahoituskehyksestä kättä väännetään ja ollaan jo ihan kalkkiviivoilla, Euroopan parlamentti on ehdottomasti vastustanut erilaisia pyrkimyksiä säästää Eurooppa kuoliaaksi. Kyllä, haluamme innovaatioita, haluamme tutkimusta, haluamme parantaa työllisyyttä. Joitain päiviä sitten yhdessä Jose Manuel Barroson kanssa Bratislavassa osallistuin kohesion ystävät ryhmän kokoukseen. Paikalla oli suuri joukko jäsenvaltioiden edustajia EU-sta. Ja me olimme yhtä mieltä siitä, että taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus Euroopan unionissa on myös tulevaisuudessa ponnistelujemme päätavoite. Kohesiopolitiikka on investointi yhteiseen tulevaisuuteemme. Joitain huomioita nyt näistä käytävistä neuvotteluista. Me emme halua mitään ylhäältä alaspäin ähm, politiikkaa tai sitä, että lyödään lukkoon prosenttiosuudet ja summat. Ei, me haluamme alhaalta ylöspäin politiikkaa. Haluamme nähdä keskustelun kautta, mitä hankkeita tulisi rahoittaa, jotta eurooppalainen lisäarvo saataisiin mahdollisimman korkealle tasolle. Ja Euroopan parlamentti on jo tehnyt päätöksiä ja tällä hetkellä neuvottelee näistä suurista linjoista neuvoston kanssa. Ja makrotalouden ehdollisuus on yksi kysymys, jota vastustamme. Samoin se, että osa rakenne rahastovaroista siirrettäisiin tai korvamerkittäisiin sosiaalirahastoon. Euroopan parlamentti katsoo, että kaikki on myös pystyttävä, sitoumukset on pystyttävä rahoittamaan. Ajatelkaa nyt, mitä vaikutuksia sillä olisi, jos jotkut jäsenvaltiot saisivat vaatimuksensa läpi 100 miljoona, miljardin euron leikkauksista. Viikonloppuna luin lehdistä ja varmasti tekin luitte, että on eräs jäsenvaltio, joka haluaa leikata EU-talousarviota 200 miljardilla eurolla. Tämä konkreettisesti merkitsee, ja sanon tämän teille täällä, koska teidänhän tämä on ymmärrettävä. Tämä tarkoittaa sitä, että alue tuet vähenevät, maaseudun eh, kehittämisvarat vähenevät, eh, Erasmus-opiskelijoita on yhä vähemmän. Tämä johtaa siihen, että kaikki tähänastiset menestyksemme vähenevät. Ja minä haluan lisää, minä haluan lisää menestystä Euroopan unionille. No, eihän neljästä ympyrää saa puristettua, mutta Eh, hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat vuosi vuodelta siirtäneet yhä lisää toimia EUn toimivallan alle. Ja samanaikaisesti, joka, kun joka vuosi päätetään uusista suuntaviivoista Euroopan hyvinvoinnin nimissä. Ajatellaanpa eh, Eurooppa 2020 strategiaa, jota aiemmin kutsuimme Lissabonin strategiaksi. EUn kontolle tulee yhä useampia hyvin kunnianhimoisia äh, hankkeita aina satelliittipaikannusjärjestelmä Galileosta ITER ydinhankkeeseen, mutta samanaikaisesti jäsenvaltiot sanovat, että meidän jäsenmaksualennukseemme ei saa koskea, mutta te saatte vähemmän rahaa. Voin todeta teille ja kertoa teille jo tässä vaiheessa, miten tämä tulee päättymään. Tämä tulee päättymään hyvin dramaattisiin leikkauksiin kohesiopolitiikan alalla, ja jotkut tätä toki haluavatkin. Ja tämä johtaa Euroopan unionin perustan murtumiseen. Tätä minun ei tarvitse teille selittää. 2011 10 miljardia euroa jäi maksamatta perustelluille hankkeille, joista jäsenvaltiot olivat jo päättäneet. Vuonna 2012 jo syyskuussa sosiaalirahaston kassa oli tyhjä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun jäsenvaltioiden edustajat, hallitukset asettavat meidät omilla toimillaan sel- selän seinää vasten. Ja tämä johtaa siihen, että Euroopan unioni ei pysty maksamaan laskujaan jotka liittyvät sellaisiin toimiin, joista samaiset hallitukset ovat päättäneet. Sillä ei Euroopan parlamentti ole vaatinut lisää toimivaltaa unionille, ei myöskään komissio. Ei, vaan jäsenvaltiot ovat siirtäneet yhä useampia tehtäviä EUn kontolle. Ja samanaikaisesti he haluavat jättää viulut maksamatta. Samaiset jäsenvaltiot siis. Ei oikealla kädellä voi päättää jotain ja sama sitten evätä vasemmalla kädellä. Näin, hyvät naiset ja herrat, ei ajeta vakavasti otettavaa vastuullista politiikkaa. Siksi Euroopan parlamentti on EU-talousarvion neuvotteluissa hyvin, hyvin tiukkana. Vuosien 1993-1999 aikana EU-talousarvio vastasi keskimäärin 1,18 prosenttia EUn BKTstä toistan, 93-99 välillä keskimäärin 1,18 prosenttia. Vuodesta 2000 alkaen EUn talousarvio on laskenut nyt 1,06 prosenttiin BKTstä. Hmm. Nyt säästetään. Me olemme säästäväinen parlamentti, hyvät naiset ja herrat. Ja nyt jotkut jäsenvaltiot vaativat enää yhtä prosenttia. Jos katsotaan viime vuosien inflaatiolukuja, niin yhden prosentin vaatimus on itse asiassa 15 prosentin leikkaus. Mitkä 15 prosenttia hankkeista jäävät sitten toteutumatta? Mitkä 15 prosenttia menoista jäävät maksamatta? Tätä neuvosto ei meille ole kuitenkaan valmis päättämään tai sanomaan. Hyvät naiset ja herrat, meidän on oltava selvillä yhdestä asiasta. Jos poliittisia prioriteetteja ei vähennetä samalla, kun budjettia vähennetään, ei uskottava politiikka ole mahdollista. Eurooppa tarvitsee kasvua, kilpailukykyä ja työpaikkoja. Siksi me pidämme jatkossakin kiinni siitä, että EU-talousarvion on oltava soveltuvalla tasolla. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat vieraamme täällä Euroopan parlamentissa, Euroopan unioni ja alueet ja kaupungit ovat kumppaneita, kun etsimme tietä tästä kriisistä. Te kaikki ja me täällä Euroopan parlamentissa ja myös neuvoston jäsenet sekä komission jäsenet, me kaikki olemme Euroopan kansalaisten palveluksessa. Me olemme kansalaisten palveluksessa ja tämä velvoittaa meidät solidaarisuuteen. Olen hyvin huolissani siitä, että kokemamme kriisi nyt on vapauttanut sellaisia voimia Euroopassa, jotka pyrkivät äh, äh, pois solidaarisuudesta, jotka pyrkivät hajottamaan Euroopan unionin. Nyt äh, uhkana on se, että itä ja länsi, etelä ja pohjoinen lähtevät eri suuntiin, rikkaat ja köyhät usutetaan toisiaan vastaan. Joko me häviämme kaikki tai me voitamme kaikki, hyvät naiset ja herrat. Sillä olemme vahvoja vain, jos teemme tätä työtä yhdessä. Minä toivotan teille tänään menestykästä tapaamista ja haluan lämpimästi kiittää kutsusta ja tilaisuudesta ja tervehtiä teitä näin kokouksenne aluksi. Äh, Herman van Rompuy on äh, myös paikalla. Haluan myös äh, kiittää häntä, sillä neuvoston puheenjohtajan läsnä minun on läsnä ollessa minun on todettava, että en minä teitä, herra Van Rompuy, tässä kritisoinut, vaan niitä hallituksia, joiden tapaamisia te johdatte neuvoston pysyvänä puheenjohtajana. Mielestäni herra Van Rompuy on ollut erittäin avomielinen keskustelukumppani, kun neuvotteluja käymme. Ja tämä sama koskee myös komission jäseniä ja puheenjohtajavaltio Kyproksen edustajia puheenjohtajavaltion edustajat ovat ponnistelleet kovasti näinä vaikeina aikoina. Danuta Hybner on aluekehitysvaliokuntamme erinomainen puheenjohtaja. Hän ei lisää sanoja tässä kaipaa. Ja se, että espanjalainen edustaja on teidän puheenjohtajanne, varmaan on hyvä esimerkki siitä, että meidän on ponnisteltava kaikkien yhdessä kaikkien yhdessä päästäksemme tästä kriisistä. Sydämelliset kiitokset. Uh, Herra puhemies, kiitos oikein paljon siitä, että tulitte tänne ja kiitos oikein paljon tästä puheenvuorostanne. Ja nyt antaisin neuvoston puheenjohtajalle Herman Farronpölle puheenvuoron, olkaa hyvä. The President of the European Kiitos, arvoisa parlamentin puhemies Parain Martin, alueiden komitean puheenjohtaja, Raval Kansel, Euroopan parlamentin alkeitysvaliokunnan puheenjohtaja Ulla Hybner, ministeri Rova Mavru, Kyproksen edustaja ja komission jäsen Haan, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo puhua täällä tänään, kun avaatte kymmenettä kertaa Open Day-tapahtuman. Se on suurin eurooppalainen tapahtuma, jossa käsitellään aluekehityskysymyksiä. 6000 osallistujaa on odotettu saapuvaksi näihin työpajakokouksiin ja tapahtumiin monissa EU-maissa. Ja tämä on todella uniikki mahdollisuus alueiden sidosryhmille tuoda esiin kantojaan ja kertoa kokemuksistaan. Alueet ja kaupungit usein ovat johtoasemassa, kun uutta politiikkaa lähdetään kehittämään. Teillä on ensikäden tietoa siitä, mikä toimii, mikä ei. Kokemuksen vaihtaminen on välttämättömän tärkeää. Minä tiedän, kuinka sitoutuneita te olette käsittelemään niitä haasteita, joita EUn kansalaiset kohtaavat, erityisesti talouskriisin aiheuttamia ongelmia, joita näette päivittäin. Teillä on tärkeä rooli myös siinä, että parannetaan kansalaisten tietoisuutta siitä, mikä tässä on nyt pelissä, ja se on ratkaisevan tärkeää, jotta edistystä voitaisiin saada aikaiseksi. Niiden oppien kautta, joita olemme saaneet tästä talouskriisistä, on se, että me olemme keskinäisesti riippuvaisia, ei ainoastaan maiden kesken, mutta myös maiden sisällä. Eri hallintoalueiden ja julkisten toimien tasojen välillä – en viittaa tässä ainoastaan julkisen talouden vakauttamiseen, jossa linkit alueellisen, kansallisen ja EU-tason välillä on ihan selkeä, mutta ajattelen myöskin politiikkaa, jota tehdään, jotta voitaisiin ajaa kasvua ja uusia työpaikkoja. Me kaikki jaamme yhden tärkeän tavoitteen – Haluamme, että Eurooppa on edelleen kiinnostava manner, jolla voidaan elää, tehdä työtä, luoda vaurautta kaikille kansalaisille. Tätä varten tarvitaan kasvua, hyvänlaatuista kasvua ja sosiaalisen vuoropuhelun ympäristöä, kohesiota, reiluutta. Vuodesta 2008 Eurooppa on nyt kaksi yhteen liittyvää kriisiä. Pankkikriisi ja valtionvelan kriisi – liittyivät ja johtivat myös taloudelliseen ja sosiaaliseen kriisiin. Näillä kriisillä olisi voinut olla valtavat vaikutukset, jota pahemmat kuin mitä olemme nähneet. Ja me olemme kuitenkin tietoisia siitä, miten hankala tilanne on joissain maissa. Mutta nämä vaikutukset pysyivät joissa rajoissa siksi, että viranomaiset ovat puuttuneet asiaan, auttaneet maita, joilla on taloudellisia ongelmia, auttavat pankkeja tehokkaamman sääntelyn kautta, pyrkivät auttamaan kriisin aikana, pyrkivät siis tasoittamaan vähän näitä vaikutuksia. Kiistanalaista tämä on tehtävä vielä kesken, mutta – Näitä ponnisteluita ilman meidän mantereemme olisi todella kohdannut katastrofin. Tässä yhteydessä haluaisin painottaa sitä, että budjettien vakauttaminen ei sinänsä ole itse tarkoitus, mutta se on välttämätön ennaltaehto, jotta voidaan saada aikaan kasvua ja työpaikkoja. Kun velkaongelmasta on tulossa paha, koska silloin korot kasvavat, kysyntä kutistuu – ja kasvu pysähtyy. Juuri tällainen tilanne on tänä päivänä joissain jäsenvaltioissamme. Se, miten vakauttaminen hoidetaan älykkäällä, sosiaalisesti kestävällä tapaa on tärkeä kysymys. Tavalla, joka huolehtii luottamuksesta ja antaa mahdollisuudet kasvulle. Rakenneuudistukset on tärkein väline käsissämme. Useimmat valtiot ovat lähteneet rakenneuudistuksen kilpailukyvyn parantamiseksi, investointien lisäämiseksi ja työllisyystilanteen parantamiseksi. Ja me olemme huomanneet, että ne, jotka näin tekivät aikaisemmin, kymmenen vuotta sitten, Saksa, Ruotsi ja Suomi pari vuosikymmentä sitten. Näin päästiin kriisistä eroon helpommin kuin muut. Rohkeat uudistukset ovat nyt käynnissä kaikkialla Euroopassa. Tässä on katsottava kaikkia etuuksia, jotka ovat siellä finanssimaailmassa, energiasektorilla, työmarkkinoilla. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on mahdollista ainoastaan silloin, kun jaetaan tasan ne uhraukset, joita on välttämätöntä tehdä. Toisilta kannattaa myös oppia. Me kaikki nyt tiedostamme hyvin sen, että epäonnistuminen tai onnistuminen yhdessä maassa voi muuttaa tulevaisuuden näkymät kaikkien osalta. Samalla työ, jota on tehtävä, jotta kasvu olisi mahdollista, on työ, jota voidaan tehdä ainoastaan yhdessä Euroopan unionin tasolla. Ajatellaan yhtenäismarkkinoita vaikka. Se on todella merkittävä aikansaannoksemme ja me voimme saada aikaan vielä lisää integroimalla energia, palvelu- ja digitaalimarkkinat. Ensimmäinen syventämispaketti saada nyt päätöksen neuvostossa ja parlamentissa. Tässä katsotaan ammattipätevyyttä esimerkiksi. Komissio tekee ehdotuksensa toiseksi paketiksi tässä kuussa. Siinä on 12 lisäavaintointa esillä. Sitä turvataan uudet markkinat yrityksillemme ulkomailla, kunhan se hoidetaan niin, että kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet. Tuo on hyvä asia, koska kansainvälinen kauppa on kasvun moottori ja tärkeä sellainen. Nyt neuvotellaan vapakauppasopimuksesta monien maiden kanssa. Entä liikkuvuus, koulutus? Riippumatta siitä, että työttömyys on korkealla tasolla, on kaksi miljoonaa vapaata työpaikkaa Euroopan unionissa. Meidän pitäisi tehdä työpaikoille nyt se, mitä Erasmus-ohjelman kautta tehtiin opiskelijoille – Eurooppa voi vaikuttaa tässä tavallisen budjettinsa kautta, vaikka se vastaisikin vain yhtä prosenttia eurooppalaisesta BKTstä. Siinä on seitsemälle vuodelle nyt rahoitusnäkymissä merkittävät summat, joilla on vipuvaikutusmahdollisuus, kun ajatellaan, että investoidaan kasvupotentiaaliin. Tällainen investoiminen ei muuten olisi mahdollista. Siksi haluaisin nyt puhua tulevista rahoituskehyksistä ja mainita, että marraskuisessa ylimääräisessä huippukokouksessa niitä käsitellään. Tämä on poliittinen haaste, koska tässä tarvitaan jokaisen jäsenvaltion yksimielinen päätös ja Euroopan parlamentin hyväksyntä. Kuitenkin tästä asiasta keskustellaan nyt eri tasoilla on keskusteltu yli vuoden ajan. Eroavaisuudet tällä hetkellä – koskevat summaa, joka on alle 0,1 prosenttia BKTstä. Varmasti tämän pitäisi olla nyt 27 valtion ja hallituksen päämiehen mahdollisuuksien varassa. Tässä on kyse pienemmistä asioista kuin tuoreissa keskusteluissa, joita on käyty. Me tarvitsemme sovun monivuotisista rahoituskehyksistä marraskuussa. Epäonnistuminen tarkoittaisi epäonnistumista kasvu- ja työpaikkojen osalta. Budjetin lisäksi meillä on investointipankki, joka on suurin monenkeskinen pankki. Se on hyvin tunnettu laajalti, vaikka olettaisin, että monet teistä tietävät, että se on mukana kehittelemässä tärkeitä infrastruktuurihankkeita. 10 miljardin pääoman kasvatus, joka päätettiin hiljattain, lisää lainakapasiteettia 60 miljardin uutta kapasiteettia jopa 180. Ja nyt puhuisin alueiden roolista. Alueet ovat tärkeitä taloustekijöitä. Jos ajatellaan alueiden lainsäädäntöoikeuksia, käyttävät 800 miljardia euroa vuosittain – Todella on tärkeää, että ajatellen investointeja, kasvustrategioita, sen mitä päätöksiä alueella tehdään. Myöskin Eurooppa 2020-hanke on tärkeä alueella ja se, että hyvin käytetään kohesiorakennerahastoja, jotta voidaan parantaa taloudellista potentiaalia. Totta kai eurooppalaiset säännöt, jotka koskevat velkaa kansallisella tasolla, vaikuttavat alueisiin. EU-tason sääntöjä on noudatettava ja huolehdittava siitä, että alueet ovat mukana, kun päätöksiä tehdään, samoin kuin täytäntöönpanossa. Alueiden on huolehdittava siitä, että budjettien vakauttamistoimit toteutetaan kasvuystävällisellä tapaa. Alue- ja paikallishallinnon viranomaiset pitää ottaa mukaan kansallisiin uudistusohjelmiin, joiden kautta tuetaan kasvoja ja työllisyyttä. Parantamisen mahdollisuutta tässä mielessä on. Mehän olemme yhteisessä hankkeessa. Kaikki hallintotasot ovat tässä mukana. Monitasoisen hallinnon kautta voidaan vastata monitasoisiin haasteisiin. Hyvät naiset ja herrat, puheenvuoroni lopuksi haluaisin sanoa, että tässä on kyse suurista kysymyksistä, tiukoista päätöksistä. Meidän on saatava aikaan muutosta. Muuten muutoksen joudutaan ilman, että pystymme tekemään valintoja. Nyt on kyse siitä, että tehdään oikeat valinnat, joilla suunnataan tulevaisuuteen. Leikkausten ja verojen pitää olla oikeudenmukaisia. Ei pitäisi käydä niin, että yksi ryhmä tai yksi sukupolvi kantaa tässä koko taakan. Tarvitaan lisää rakennuudistuksia ja kasvua, johon voimme on, jossa voimme yhdessä onnistua aikaa tarvitaan. Meidän pitää suoraan sanoa kansalaisia selkeästi selittää, mitä me teemme. Meidän on vakuutettava kansalaiset vakaiden argumenttien, faktojen kautta ja myönteisten tulosten kautta. Hyvät naiset ja herrat, siksi tarvitsemme myöskin myönteistä kielenkäyttöä, kun Euroopasta puhutaan. Kielteisyyttä on jo riittävästi. Riittävästi pelkoja myös. Me tarvitsemme nyt sellaista kielenkäyttöä, joka mahdollistaa toivon – toivon kautta voidaan saada aikaan uudistuksia. Näin on tehty menneisyydessä. Meidän pitää myöskin näin voida muotoilla omaa tulevaisuuttamme. Kiitos. Uh, as president of the European Commission is not komission puheenjohtaja ei ole täällä mukana, mutta saamme häneltä nyt käsittääkseni videoviestinä. Mielenkiintoista nyt nähdä, onko meillä sen viesti, kukahan siitä on vastuussa. Voisimmeko sen saada nyt? Mesdames et messieurs, chers amis. Naiset, hyvät herrat, hyvät ystävät, olen todella pahoillani, etten voi olla kanssanne tänä päivänä, kun vietämme kymmenettä Open Days-tapahtumaa. Minä halusin kuitenkin puhua teille tämän äh, videon viestin välityksellä. Open Days ovat tulleet äh, tärkeämmäksi, yhdeksi tärkeimmistä aluepolitiikan tapahtumaksi. Se on tärkeä, välttämätön keskustelufoorumi kohesiopolitiikan roolista meidän strategiassamme kriisiaikoina, miten pääsemme pois kriisistä ja miten voimme käynnistää huomispäivän kasvupolitiikan. Me olemme täällä kaikki täällä johtajia, poliitikkoja, työmarkkinaosapuolia, yrittäjiä, me tiedämme kaikki, miten pitää johtaa, mutta mitä tarkoittaa johtaminen? Se tarkoittaa luottamuksen herättämistä ja miten me voimme toimia päästäksemme pois tästä kriisistä ja saada siitä sen myötä vahvemman Euroopan. Sen takia olen erittäin iloinen, että meillä on täällä laaja osallistumispohja ja se, että myös Euroopan neuvoston puheenjohtaja Ervan kanssa kanssamme Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz ovat kanssamme. He ovat näin toimineet yhdessä komission kanssa tämän tapahtuman järjestämiseksi, joka, tapahtuma, jonka Euroopan komissio järjestää joka vuosi yhdessä alueiden komitean kanssa. Koska on enemmän kuin aikaisemmin, on tärkeää näyttää eri eurooppalaisten toimielien toimesta, miten he työskentelevät yhdessä, miten he työstävät kohesiopolitiikkaa, aluepolitiikkaa, miten he kohden, tarko, miten he painottavat investoinnin merkitystä eurooppalaiselle kasvulle. Tämä äh, luottamuksen taso välillämme on tärkeä, koska luottamus on avaintekijä kasvulle. Mutta ei kumpaakaan näistä voi ryhtyä säädöksillä laatimaan. Meidän pitää luoda sopivat olosuhteet, jotta saadaan palautetta, ja meidän pitää synnyt, kehittää politiikkaa, joka synnyttää kestävää ja oikeudenmukaista kasvua. Kyllähän me tunnemme tämän politiikan sisällön. Se muodostaa triptyykin, joka antaa ohjaa nuorat meidän toiminnallemme. Budjettia pitää vahvistaa, rakenteelliset uudistukset ja kohdennetut sijoitukset. Nyt, jos me haluamme säilyttää tämän suunnan, niin silloin me pääsemme pois tästä kriisistä lippukorkealla. Euroopan talous on hauras tällä hetkellä kasvurintamalta tulevat uutiset, työllisyysuutiset eivät ole hyviä. Sosiaalinen koheesio on joutunut kovan koettelemuksen eteen joillakin Euroopan alueilla. Meillä on käsillämme todellakin dramaattisen hälyttävä tilanne, jos puhumme siitä, kuinka sosiaalinen tilanne on huonohtunut, köyhyys on lisääntynyt. Meidän täytyy myöntää tämä tosiasia, nämä, tämä tilanne, mutta kun me elämme tätä tilannetta, olisi todella paha virhe lähteä palaamaan vanhoihin käytänteihin, jotka ovat johtaneet meidät tähän tilanteeseen, jos meillä, joka tarkoittaa liiallista velkaantumista, uudistusten puutetta, jotka voisivat luoda, luoda kilpailukykyä, voisivat taata edistyksen taloudellisella ja sosiaalisella saralla. Sen takia meidän täytyy ottaa opiksemme näistä eletyistä ja koetuista tilanteista, eikä toistaa menneisyyden virheitä. Meidän täytyy toimia tänä päivänä yhdessä, yhteneväisesti, päättäväisesti, sovittamalla yhteen uudistukset ja yhteiskunnan oikeuden, oikeudenmukaisuus. Meidän täytyy myös sovittaa yhteen vastuullisuuden henki solidaarisuuden hengen kanssa. Meillä on Euroopassa kasvuagenda, Eurooppa-strategia 22, joka on näyttänyt, joka on ohjaa meille tien, miten me voimme säilyttää sosiaalisen markkinatalouden mallin tässä ja tulevaisuudessa on joitakin tahoja ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että tämä eurooppalainen sosiaalinen malli on kuollut. Minä en ajattele näin, ole samaa mieltä. Me tarvitsemme meidän pitää vahvistaa tätä sosiaalista markkinataloutta. Kysymys kuuluukin, miten me sovellamme sen tähän nyt uuteen vaativampaan tilanteeseen, jos ajattelemme esimerkiksi kansainvälisellä tasolla. Kilpailu on tullut paljon tiukemmaksi ja kireämmäksi. Ja tässä meidän täytyy hyödyntää meidän instrumenttejamme. Yksi instrumenteista on Euroopan budjetti. Komission tavoite on se, että seuraava budjetti olisi investoiva budjetti kasvuun, investoiva työllisyyteen ja investoiva uudistuksiin, innovaatioihin. Me tiedämme, että kohesiopolitiikka – on tullut entistäkin välttämättömämmäksi, kun meillä on tämä tiukka budjettikuri nyt vallalla. Todellisuudessa tämä itse, tämä kohesiopolitiikka mm, on todettu monissa jäsenmaissa sellaiseksi, että nyt tiukan budjettikurin aikana se ei ole voinut täyttää sille asetettuja odotuksia meidän yhteiskunnissamme rakennerahastot konkretisoivat eurooppalaista solidaarisuutta ja samalla ovat myös tärkeä moottori elvytykselle ja taloudelliselle yhdentymiselle. Eurooppalaiset rahastot eivät ole kiinnostavia tai vain niille, joita kutsutaan hyötyjämaiksi. Kyllä ne ovat tärkeitä ne rahastot myös niille maille, jotka maksavat paljon Euroopan budjettiin. Eli tämä kaikki on kasvun etujen mukaista koko Euroopasta. Jo kriisin alusta asti komissio ö, on tehnyt kaikkensa, jotta eurooppalaiset rahastot voitaisiin nopeasti käyttää siellä, missä ne ovat välttämättömimpiä. Näiden toimenpiteiden alusta me olemme kasvattaneet yhteisrahoitusprosenttia yhdeksässä jäsenvaltiossa ja myös uuden täydentävän avun myötä niille maille, jotka, joita kriisi koettelee rajummin. 14,5 miljardia euroa lisäapuna on jo annettu piristysruiskeena Euroopan taloudelle. Me olemme myös käyttäneet tällaisia vähemmän tehokkaita projektirahastoja ja me olemme pyrkineet kohdentamaan niitä tärkeimpi, tärkeimpiin investoihin, jotka synnyttävät lisää kasvua esimerkiksi tutkimussektorille, kehityssektorille, innovaatiosektorille tai ehkä, ja olemme myös pyrkineet tukemaan PK-sektoria. Vuonna 2009-2012 yli kaksi, noin 20 miljardia euroa on uudelleen kohdennettu kaikista tärkeimmin kohdennettuihin tarpeisiin tarpeisiin ja hankkeisiin, mutta ne jäsenmaat, joita nuorisotyöttömyys koettelee pahemmin, me olemme pystyneet vapauttamaan 10,4 miljardia euroa rakennerahoista auttaaksemme nuoria työttömiä ja tukemaan PK-sektoria. Meidän pitää jatkaa tätä samaa dynamiikkaa budjetti on loistava instrumentti, jos me haluamme tukea investointeja meidän Euroopan 2020 kasvuagendaa. Ja kohesiopolitiikka on yksi keskeisistä rahoitusinstrumenteista budjeteista, joka on kasvua peräänkuuluttava mutta ei tässä pidä lähteä mitään väärää oppositiota hakemaan tai vastakkainasettelua, eli laittaisimme kohesion yhtäälle ja kilpailukyvyn toisaalle. Kohesion väline, instrumentti, haluamme vahvistaa kilpailukykyä. Se on instrumentti kasvua varten. Kohesiopolitiikka voi tehdä selkeän eron alueiden elämässä, meidän kaupunkiemme elämässä, meidän maaseutualueillamme, jos tätä kohesiopolitiikkaa käytetään sillä tavalla, että se on oikeassa suhteessa kasvuun. Jos se kasvattaa meidän alueidemme kapasiteettia, antaa vastaus nykypäivän haasteisiin, jos se antaa jonkun lisäpanoksen esimerkiksi työllisyyspolitiikkaan – me käynnistämme äh, piakkoin EUn budjetin neuvottelut. Minä vetoan kaikkiin pro-eurooppalaisiin voimiin, tahoihin, jotta voisimme kokoontua ja antaa Euroopalle sen sen ansaitseman budjetin. Tässä on kyse meidän uskottavuudestamme ja tiedän, että voin luottaa teihin. Minä käännyn erityisesti alueiden johtajien puoleen, jotta heitä kuunneltaisiin myös pääkaupungeissa. Totta kai meillä voisi olla tämä keskustelu Brysselissä tai Strasbourgissa tai muissa eurooppalaisissa toimielimissä, mutta on erittäin tärkeää, että käymme keskustelua meidän yhteiskunnissamme, meidän maissamme eri tasoilla meidän, jotta kaikki väärät käsitykset voitaisiin poistaa, esimerkiksi väärät ajatukset siitä esimerkiksi, että eurooppalainen budjetti on tehty vain Brysseliä varten, vain instituutioita varten. Tämähän on budjetti meidän alueidemme sijoituksia varten. Ja sen takia meidän pitää voittaa niin sanotusti tämä demokraattinen keskustelu, koska tällä tavoin rakennetaan demokraattista Eurooppaa selittämällä, miksi on lisäarvoa, investoinneissa, joita voidaan toteuttaa Euroopassa, aivan erityisesti kohesiopolitiikan avulla ja aluepolitiikan avulla. Tiedän, että voin luottaa teihin. Toivotan teille parasta menestystä työskentelylle näiden päivien aikana ja pitäkäämme yhteyttä. Olkaamme jatkossakin yhteydessä toisimme, jotta voimme tehdä kaikkemme sen takia, että kohesiopolitiikka olisi menestystarina, aluepolitiikka olisi menestystarina. Voisimme synnyttää uuden Euroopan, jossa olisi enemmän yhteiskunnallista oikeudenmukautta vaurautta meidän kansalaisillemme. Kiitos. And the last uh, word goes to the president. Ja viimeisenä puheenvuoron saa puheenjohtajan valtion nimissä sisäministeri Eleni Mavru. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät. Aivan ensin haluaisin onnitella järjestäjiä tämän tärkeän kokouksen kutsumisesta. Tämä on erinomainen esimerkki siitä myönteisestä synergiasta, jota voimme saada liikkeelle, kun järjestämme näitä tapaamisia, joissa mukana ovat kaikki EU-jäsenvaltiot ja joissa käsitellään yhteisiä asioita. Kypros puheenjohtaja valtiona pyrkii parempaan Eurooppaan, Eurooppaan, joka on lähempänä kansalaisia ja pyrkii kasvuun, joka on saman aikaan solidaarinen, jolla on visioita, samoin kuitenkin kuria ja joka kunnioittaa perusarvojaan ja joka on taloudellisesti, sosiaalisesti, alueellisesti kohesion pyrkivä alue. Ja kaikki me pyrimme yhdessä näihin tavoitteisiin. Monivuotinen rahoituskehys 2014-2020 on tällä hetkellä puheenjohtajan valtio Kyproksen esityslistan ensimmäisellä paikalla. Neuvotteluja käydään ja pyrimme tämän vuoden loppuun mennessä saamaan aikaan sopimuksen, niin kuin kesäkuun neuvoston päätelmissä todetaan. Pyrimme pääsemään talouskriisistä ja luomaan vakaan ja terveen pohjan Euroopan taloudelle – pohjan, joka ei estä kehitystä toteutumasta ja ymmärsin tässä Euroopan parlamentin puhemiehen puheenvuorosta, että Euroopan parlamentti on sama, samalla linjalla. Äh, monivuotisen rahoituskehyksen kautta voidaan saada Eurooppa jälleen kehityksen ja menestyksen raiteelle ja siksi puheenjohtajavaltio Kyprokselle tärkein prioriteetti on juuri tämän monivuotisen talousarvion hyväksyminen. Pyrimme löytämään sopimuksen, jonka kaikki sidosryhmät voivat hyväksyä. Näinä vaikeina talouden aikoina ja epävarmuuden aikoina pyrkimyksemme on heijastella todellisuutta kaikissa toimissamme. Ja näinä järkevää rahan käyttöä tulisi korostaa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tulisi varmistaa se, että sellaiset ohjelmat, jotka luovat todellista eurooppalaista lisäarvoa, rahoitetaan. Ja niin kuin puheenjohtaja Van Rompuy tässä juuri totesi, marraskuun kokous tulee olemaan hyvin tärkeä, koska siellä monimuotisesta rahoituskehyksestä neuvotellaan. Nyt meillä on hyvä tilaisuus tarkastella sitä, miten alueet ja kaupungit voisivat saada aikaan kasvua, investointeja ja työllisyyden parantamista EU-kohesiopolitiikan puitteissa. Tässähän luonnollisesti alueilla ja kaupungeilla on Euroopan tilanteen parantamisessa hyvin merkittävä roolinsa. Halutaan lisää kasvua ja työpaikkoja, mutta samanaikaisesti ei saa unohtaa, että kohesiopolitiikan päätarkoitus on vähentää taloudellista, sosiaalista ja alueellista eriarvoisuutta, jota edelleen Euroopan alueiden ja jäsenvaltioiden välillä on olemassa. Ja kriisi on ehkä pahentanut tai levittänyt tätä kuilua entisestään. Kohesiopolitiikka on erinomainen esimerkki eurooppalaisesta solidaarisuudesta ja sen päätavoitteena tulisi edelleen olla lähentää Euroopan kansalaisia toisiinsa kaikilla tavoilla. Kohesiopolitiikan kautta pyritään parantamaan alueiden kilpailukykyä ja pyritään näin käyttämään kaikkien alueiden parhaat kilpailukykyä tukevat ulottuvuudet mahdollisimman hyvällä tavalla. Koesiopolitiikka on myös merkittävässä roolissa, kun muutetaan alueellista ähm, erilaisuutta todelliseksi valttikortiksi. Sitähän se kuitenkin on. Äh, koko alueellinen ulottuvuus täytyy Lissabonin sopimuksen määräysten mukaan äh, heijastaa kaikkialle politiikan aloille. Kohesiopolitiikan äh, menestyksekäs ajaminen on hyvin tärkeää myös puheenjohtajavaltio äh, Kyprokselle. Kovaa työtä on jo tehty uuden lainsäädäntöpaketin suhteen ja ensi viikolla yleisten asian neuvoston kokouksessa odotetaan sopimusta tietyistä vielä auki olevista kysymyksistä. Ja marras- ja joulukuun yleisten asian neuvoston kokouksissa toivottavasti kaikki nämä lainsäädäntöpaketin eri osat saadaan hyväksyttyä. Puheenjohtajavaltio Kypros on myös käynnistänyt epäviralliset kolmikantaneuvottelut Euroopan parlamentin ja komission kanssa. Puheenjohtajavaltion pyrkimyksenä on saada aikaan yhteisymmärrys unionin toimielinten välillä, mitä tulee niihin ohjelma- ja ohjelmointikysymyksiin, jotka ovat saaneet aikaan nyt epäselvyyttä tai hiukan epävarmuutta eri jäsenvaltioissa. Hyvät naiset ja herrat, alueiden rooli on aivan keskeinen, kun pyritään unionin strategisiin keskeisimpiin tavoitteisiin. Keskitetty lähestymistapa on usein epäonnistunut, koska eri alueiden ongelmat ja olosuhteet ovat niin erilaiset ajatellaan politiikan tekoa ja hallintoa, tulisi entistä paremmin käyttää hyödyksi paikallista tietotaitoa, mitä julkisiin investointeihin tulee. Ja tulisi saada myös yksityistä pääomaa liikkeelle. Ja tämä antaa aivan uuden roolin niin kansallisille, alueellisille kuin paikallisviranomaisillekin, jotka tekevät työtä eri kumppanien kanssa. Ja monitasoinen hallinto merkitsee sitä, että että julkiset ja yksityiset toimijat, rahoitustahot ja myös kansalaisyhteiskunta puhaltavat kaikki yhteen hiileen. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota paikalliseen tietotaitoon, kun pyritään EU 2020 strategian täytäntöönpanoon, mitä tulee älykkääseen mukaanottavaan talouteen ja halutaan varmistaa se, että paikallisilla hallinnoilla on mahdollisuudet toteuttaa strategiaa ja että paikallishallinto voi kansallisten sääntöjen puitteissa toimia, koska sehän tuntee paikallisen tilanteen kaikkein parhaiten. Ja tähän 2020 strategiassa pyritään. Näissä yhteyksissä EU-politiikat voivat vahvistaa tätä alhaalta ylöspäin lähestymistapaa entisestään niin, että talouskasvua saadaan aikaan. Nyt, hyvät naiset ja herrat, meidän lienee aika tarkastella paikallistaloutta ajavien strategioiden ja ohjelmien toimivuutta. Luonnollisesti on myös otettava huomioon se tosiasia, että erilaiset alueet ja kaupungit ovat hyvin erilaisessa tilanteessa, mitä tulee niiden mahdollisuuksiin talouskasvuun. Tämä tulisi ottaa huomioon, kun pyritään yksinkertaistamaan EU-politiikkoja, mitä aluepolitiikan täytäntöönpanoon tulee. Lopussa haluan vielä korostaa, Euroopan laajuisen yhteistyön merkitystä alueiden, kaupunkien ja paikallisviranomaisten välillä. Tämä on ensiarvoisen tärkeää. Yhteistyöalueiden välillä on erittäin tärkeä väline, mitä moni tasoiseen hallintoon tulee ja se on tärkeä osa EU 2020 strategiaa. Haluaisin myös korostaa Euroopan alueellisen yhteistyön merkitystä. Sehän on tavoite kohesiopolitiikan otsikon alla. Kypros puheenjohtajavaltiona tekee kaikkensa varmistaakseen sen, että lainsäädäntökehys, joka määrittelee alueellista yhteistyötä uudella ohjelmakaudella, luo puitteet, jotka parantavat alueellisen yhteistyön tehokkuutta entisestään. Eli yhteistyö ja vuoropuhelu meidän välillämme ja kansalaistemme välillä ovat tässä avainasioita. Minä toivotan teille hyvät ystävät menestyksekästä kokousta. Kiitos. dear colleagues, I was just saying to President Van Rompuy that... Hyvät ystävät, vai... Puheenjohtaja. Van Rompuy ja muut haluavat varmasti tänne jäädä. Me vähän vaihdamme täällä istumajärjestystä. Me saimme hyviä uutisia, hyviä puheenvuoroja kuulla. Kiitos oikein paljon. That's right. I think I would like to start the second... Minusta tuntuu, että voisimme aloittaa nyt kokouksen toisen osion. Jackie Davis saa nyt mahdollisuuden juontaa tätä paneelia. Hän saa vähän vähemmän aikaa kuin mitä lupailimme. Toivottavasti tehtävä häneltä onnistuu. Kiitos oikein paljon, Jackie. Ole hyvä. Oikein paljon kiitoksia. Kiitos teille kaikille. Kuten Ohimnes sanoi, siirrymme nyt tähän paneelikeskusteluun. Keskustelussa on tarkoitus puhua talouskasvusta, koesiopolitiikasta, Euroopan 2020 strategiasta ja tässä alueiden ja kaupunkien rooleista. Täällä me olemme jo kuulleet alustajilta siitä, miten tärkeänä he pitävät alueiden ja kaupunkien roolia näinä kriittisinä aikoina. Ja siksi on todella ratkaisevan tärkeää myöskin ajatella kohesiopolitiikan mahdollisuuksia – tämän vuoden teemanahan on juuri se, minkä vaikutus alueilla ja kaupungeilla voi olla. Miten ne voivat olla muutoksen moottorina, mitä tukea alueet ja kaupungit tarvitsevat. Puhujamme on jo esitelty, esittelen kuitenkin uudestaan tämän osion puhujat tuolla. Hymnerin vieressä Ramon Luis Valkasel Sisso, joka on alueiden komitean puheenjohtaja. Oikealla niin Johannes Hahn, aluepolitiikasta vastaava komission jäsen ja totta kai Renuta Hübner, joka esitteli itsensä. Hän on regivaliokunnan puheenjohtaja. Minun nimeni on Jackie Davis ja minä haluan huolehtia sitä, että meillä on tässä hyvin tällainen läväinen osio. Teillä mahdollisuus esittää kommentteja ja kysymyksiä ja muistuttaisin, jos katsotte tätä netin kautta, Twitterin kautta voitte osallistua EU Open Days. Ja jos olette siellä kuuntelussalissa, voitte täyttää sellaisen kysymys paperin sieltä. Sali vahtimestarit keräävät nämä kysymykset 50 minuutin kuluttua. Pyydän, että kirjoitatte hyvin tarkkaan sen kysymyksen, lyhyt kysymys. Ja jos haluatte esittää kysymyksiä salin tosi takaosasta sieltä tulkaa tänne eteen esittämään. Meillä ei ole tässä aikaa nyt odotella. Lähdetään liikkeelle. Pyytäisin jokaista puhujaa pitämään kiinni seitsemän minuutin puheenjohtajasta. Pidetään tuosta tiukasti kiinni, jotta voimme keskustella myös. Miten näette nyt alueiden ja kaupunkien roolin tänä ratkaisevana ajankohtana, kun halutaan uutta vai vauhtia Euroopan talouteen, luoda kasvua työpaikkaa ja mitä vaikutuksia tällä on kohesiopolitiikan uudistuksiin, jotka ovat käynnissä? Nyt haluaisin heti antaa teille puheenvuoron. Aloitanko komitean puheenjohtaja, olkaa hyvä. Señora moderadora. Kiitos paljon. Hyvä puheenjohtaja. Tämän kokouksen vetäjälle arvoisa Rova Hubner, arvoisa komissiolisen rahan, ruvet naiset, hyvät herrat, poliittisten puolueryhmisten jäsenet, hyvät kollegat. Näiden viimeisen kymmenen vuoden aikana Open Days on tullut todelliseksi referenssiksi, viik- viikkoreferenssiksi Euroopan unionissa eu instituoille. Se on tärkeä hetki tehdä yhteenveto, kuunnella ja todeta, josko poliittiset ehdotukset ja EUn rahoitus ovat sopeutuneet todellisiin tarpeisiin maaperällä. Euroopan alueelle ja kaupungeille Open Days on todellinen tilaisuus todeta, mitkä politiikat toimivat muilla alueilla. Voidaan levittää ja tiedottaa kokemuksista poliittisella kentällä ja oppia toinen toisiltamme. Täällä luodaan kontakteja, uusia verkottumisia luodaan. Hyvät, me elämme nyt tärkeitä hetkiä Euroopan tulevaisuuden kannalta ja sen alueiden tulevaisuuden kannalta. Parin viikon päästä EU-toimielinten johtajat tulevat päättämään tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä unionille – Vastikään kuulimme täällä puheenvuorot äh, puheenjohtaja Schulzilta, puhemies Schulzilta, puheenjohtaja Van Rompuelta ja rouva ministeri Mavrulta. Haluan kiittää heitä heidän läsnäolostaan, tältä heidän panoksestaan tässä, että he ovat ehtineet olla hetken aikaan tällä foorumilla. Kun EUn korkeimmat viranomaiset ovat tällä viikolla tässä läsnä, tässä alueiden ja kaupunkien viikko tapahtumassa, se tarkoittaa vain yhtä asiaa. Se tarkoittaa, että kaikki myöntävät, kuinka tärkeätä kohesiopolitiikka. Se on avaintekijä, jotta tavoitamme Eurooppa 2020 strategian luomat tavoitteet. Sen takia aludeiden komiteassa me toivomme, että ne päätökset, joita valtion päämiehet tulevat tekemään ja hallitusten päämiehet tulevat tekemään lähiviikkoina, että päätökset olisivat johdonmukaisia ja yhdenmukaisia sen tiekartan mukaisesti, josta on päätetty, jossa painotetaan kasvun ja laadullisen työllisyyden merkitystä. Mielestäni meidän pitäisi pitää selkeänä mielessämme seuraavat periaatteet. Meidän pitää ensinnäkin kohdentaa meidän investointeja niihin hankkeisiin, jotka edistävät kasvua. Meidän Toisaalta meidän pitää myös taata, että eurooppalaiset rahastot tuottavat konkreettisia tuloksia kansalaisille. Kolmanneksi, EUn budjetin pitää edesauttaa alueellisen kohesion eteenpäin viemistä ja sen pitää toimia siten, että alueet ja kaupungit pääsevät hyötymään sisämarkkinoista. Me tiedämme, että jos me nyt epäonnistuisimme nyt näissä, ja jos olisimme epäyhtenäisiä päätöksenteossamme siitä, miten yhteisön tuleva- budjettia käytetään tulevaisuudessa, niin ei sitä kyllä ymmärrettäisi paikallisella ja alueellisella tasolla viranomaisten toimesta, eivät poliittiset edustajat ymmärtäisi sitä, eikä aivan varmasti kansalaiset tulisivat tätä, tulisi tätä hyväksymään. Alueiden komitea on ollut hyvin selkeä kannanotoissaan tässä mielessä. Me tarvitsemme Eurooppaa, joka peräänkuuluttaa vastuullisuutta ja solidaarisuutta. Eurooppa, joka sunnuttaa lisää toivoa, joka verkottaa ihmisiä enemmän, joka sijoittaa ihmisiin, ihmisvoimaan. Euroopan pitää olla valmistautunut tulevaisuutta varten. Sen pitää olla kilpailukykyinen, uusi, innovoiva ja sen pitää olla olemaan osa verkottunutta maailmaa seuraavalla vuosikymmenellä tuhannella. Sen takia nyt käynnistetut neuvottelut EUn tulevasta budjetista merkitsevät sitä, että siellä pitää antaa kohesiopolitiikalla sille kuuluva ruulu. Eli se on keskeinen investointiväline. Näin me ainakin sen mielemme alueiden komiteassa. Öö, me tuemme kasvupolitiikkaa aluepolitiikassa ja työllisyyspolitiikkaa. Hyvät naiset ja hyvät herrat, kysymys kuuluukin, onko meillä vaihtoehtoa? Minä vastaisin tähän kysymykseen aivan yksinkertaisesti sanomalla, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Jos me aliarvioimme mm, taloudellisen kohesion, alueellisen ja, ja yhteiskunnallisen kohesion potentiaalia, niin silloin me kyllä pysäyttäisimme tämän mahdollisuuksien kehityksen meidän alueellemme selvitä kriisistä. Huomenna alueiden komiteassa hyväksytään mietintö tulevasta rahoituskehyksestä, monivuotisesta rahoituskehyksestä. Me olemme toistaneet jo usean otteeseen vetoomuksemme EUn budjetista, että se olisi uskottava, että se olisi enemmän kuin yksi prosentti BKTstä budjetti, joka tukeutuu omiin varoihin jossa olisi hyvin voimakas kerrannaisvaikutuselementti ja se olisi myös riittävän joustava, jos poliittiset prioriteetit yhtäkkiä saattaisivat muuttua sen takia, että todellisuus maaperällä yksinkertaisesti muuttuu. Toisin sanoen, jos EUn budjettia lähdetään vähentämään, kun tämä budjetti, joka 94 prosenttisesti on investointibudjetti, jos sitä vähennetään, se tarkoittaa sitä, että vaarannettaisiin ne heikot tekijät, jotka nyt on havainnoitu, että voitaisiin parantaa meidän alueidemme tilannetta mutta meidän täytyy muistaa, että kohesiopolitiikko ei ole luotu vain kilpailukykyä parantamaan alueilla. Sen pitäisi myös parantaa alueiden konvergenssia, mutta sen pitäisi tehdä alueet myös kilpailukykyisemmiksi EU-ssa. Ne ovat jo hyötyneet siitä. Ne ovat myös pystyneet parantamaan loistavaa yhteistyötä muiden aluekokonaisuuksien kanssa. Tiedän, että ei ole mitään helppoa vastausta tähän, mutta kaikki vastausten, kaikkien vaihtoehtojen pitää toimia sillä tavalla, että kaikki paikalliset toimijat osallistuisivat tähän tähän. Toissijaisuus, osallistuvuus, suhteellisuus ovat keskeisiä aspekteja tässä mielessä. Euroopan uusi sopimus, josta komission puheenjohtaja herra Barroso tästä puhui, pitäisi toteutua siten, että siinä otetaan huomioon nämä äskeiset kolme keskeistä periaatetta. Lopuksi minä haluan sanoa, että kun minä puheenjohtajana toimin alueiden komiteassa, minun keskeinen prioriteetti on Euroopan 2020-strategia, jossa hyödynnetään Euroopan unionin rahastoja älykkäästi, eli siis kulutetaan paremmin. Alueiden komiteassa peräänkuulutetaan yksityisen ja julkisen budjetin tehokasta käyttämistä ja siellä myös hyödynnetään kaikki täydentävät tekijät eri eurooppalaisten rahastojen kesken ja kaikki innovoivat äh, finanssiinstrumentit hyödynnetään. Meidän täytyy myös pystyä hyödyntämään Euroopan investointipankin tarjoamia välineitä minä kiitän teitä siitä, että voimme yhdessä täällä viedä tässä kymmenennessä Open Days-tapahtumassa viedä eteenpäin meidän keskeisiä tavoitteistamme, joka on kasvu ja täystyöllisyys. Ja se on nyt meidän kaikkien yhteinen ohjelma. Kiitos paljon. Thank you. Thank you. Kiitos. Kiitos oikein paljon teille. Ja puheenjohtaja, painotitte paljon sitä, mitä muutkin puhujat sanovat tänne, että on ratkaisevan tärkeää, että saadaan tässä oikea sopimus aikaiseksi marraskuussa. Komission jäsen, saisiko teiltä nyt ensimmäiset ajatukset, jos ajatellaan tuota, miten Euroopan alueet ja kaupungit voivat vaikuttaa? Olkaa hyvä. Indeed, Tseki. Um, Kyllä, Tseki. Arvoisa puheenjohtaja Danuta, hyvät naiset ja herrat. Ramon Luis, sinä Mursian autonomisen alueen edustajana haluan sinun välittävän meidän osanottomme niiden uhrien perheiden muistolle, uhrien, jotka menettivät henkensä viime viikolla tässä traagisessa tapahtumassa kymmenen henkilöä siis kyseessä. Ajatuksemme ovat Mursiassa näinä vaikeina aikoina. Haluan puolestani toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tämänkertaiseen Open Day-tapahtumaan äh, kymmenvuotisen olemassaolonsa ajan Open Days-päivät ovat aina olleet älykkäitä, kestäviä ja inklusiivisia. Toivoisin, että koko äh, politiikka toimisi näin. Ja tämän vuoden Open Days on erityisen tärkeä meille. Tämä jo todettiinkin, sillä budjettineuvottelut ovat saapumassa päätökseensä ja samalla ehdotukset kohesiopolitiikan uudistamisesta ovat äh, viimeisessä vaiheessaan käsittelyssä. On tärkeää, että äh, jäsenvaltiot äh, ja lainsäätäjät kuulevat alueiden äänenä paitsi täällä Brysselissä, myös muualla, teidän tulee todella ajaa alueiden asiaa, paitsi täällä, myös pääkaupungeissanne. Eh, tämä on nyt teidän hetkenne. Tulevat viikot ovat aivan keskeisen tärkeitä ja ratkaisevia uudistuksen suhteen. Euroopan unioni kärsii tällä hetkellä kriisistä eh, ja meidän pyrkimyksemme on päästä kriisistä eh, saamalla julkisen rahoituksen jälleen vakalle pohjalle, rakenneuudistuksia toteutamalla ja parantamalla kilpailukykyä ja investoimalla kasvuun ja työpaikkoihin. On tärkeää, että kohesiopolitiikan rooli otetaan tässä huomioon. Kohesiopolitiikan maine on muuttunut viime aikoina. Muistan, kun tulin tähän toimeeni, kohesiopolitiikkaa ei kunnioitettu Euroopan tasolla, mutta nyt kolme vuotta myöhemmin kohesiopolitiikka on aivan keskeisessä roolissa kaikissa tärkeimmissä taloutta käsittelevissä asiakirjoissa. Ajatellen tätä budjettiehdotusta tietenkin, samoin nämä maakohtaiset suositukset sekä kasvusopimus, joka neuvostossa kesäkuussa hyväksyttiin. Kaikki nämä muistavat kohesiopolitiikan. Ja hyvät naiset ja herrat, hyvästä syystä näin on. Yhdessä olemme saaneet kohesiopolitiikan sille kuuluvaan rooliin. Ja edeltäjäni Danuta Hybner äh, halusi jo aikoinaan korva merkitä Lissabonin agendan mukaisesti kohesiopolitiikan investoinnit ja äh, me olemme halunneet talouskriisin aikoina parantaa tilannetta kohesiorahoituksen kautta. Yhteisrahoitusosuuksia äh, on lisätty erityisesti ohjelmamaiden suhteen, on saatu lisää likviditeettiä, olemme muuttaneet lainsäädäntöä helpottaaksemme pk-yrityksen rahoituksen saannin ja olemme pyrkineet erityisesti kestävään kasvuun, e-palveluihin, infrastruktuurin parantamiseen sekä työmarkkinapolitiikkoihin, mitä tulee heikommassa asemassa oleviin ryhmiin. Erityisesti olemme keskittyneet nuorisotyöttömyyteen. Ensimmäiset arviot osoittavat, että uudelleen ja baroso aloite ovat antaneet yli 56 000 pk-yritykselle rahoitusta ja yli puoli miljoonaa nuorta on osallistunut työllisyysohjelmiin, erityisesti pätevyyttä parantamalla. Jäsenvaltiot ovat luoneet vuonna 2011 210 000 uutta työpaikkaa kaiken kaikkiaan ohjelmakauden alusta alkaen työpaikkoja on luotu 450 000. Ja kun otetaan huomioon, että tässä on tietty viive toimien sekä todellisten työpaikkojen syntymisen välillä, niin lisätyöpaikkoja varmasti on tulossa. Ja tämä on kiitos teidän. Te olette antaneet merkittävän panoksenne ja olette olleet valmiit toimimaan nopeasti ja joustavasti. Kiitän teitä tästä. Me olemme ehdottaneet vuoden 2014 jälkeiselle ajalle, että älykäs, kestävä ja sosiaalisesti inklusiivinen investointimalli otettaisiin huomioon kaikilla eri tasoilla niin, että ehdollisuusperiaate olisi mukana rakennetoimissa ja keskityttäisiin tuloksiin. Ja tämän lisäksi yhteistyötavoitteen kautta olemme rohkaisseet myös yhteisiin rajat ylittäviin aloitteisiin. Erityisesti ottaisin tässä nyt huomioon vaikkapa Itämeren alueen ja Tonavan alueen eu strategiaa Olen vakuuttunut siitä, että kaikki nämä toimet yhdessä ovat auttaneet sen suhteen, että kohesiopolitiikka on tullut Euroopan kasvustrategian tai kasvuagendan ytimeen. Ja hyvät naiset ja herrat, tämä tuo mukanaan myös vastuuta olemme valokeilassa, kohesiopolitiikka on valokeilassa ja tarkastelun kohteena. Ja nyt meidän täytyy saada aikaan todellisia tuloksia. Meidän on täytettävä lupauksemme ja meidän on osoitettava, että kohesiovaroja käytetään tehokkaasti. Ja olemme valmiit tekemään kaikkemme vahvistaaksemme kasvua ja saadaksemme aikaan työpaikkoja erityisesti nuorille. Meidän on myös osoitettava, että olemme vakavissamme uudistushankkeidemme suhteen, pyrimme todellisiin tuloksiin ja muistamme, otamme huomioon myös ö, periaatteemme, erityisesti edollisuuden aina sopiva investointisekoitus ei ole helppoa saada aikaan, eivätkä kaikki alueet aina ole tähän tyytyväisiä, mutta me olemme tehneet, toteuttaneet sellaisia investointeja esimerkiksi PK-alalla, tutkimus- ja innovaatialalla ja energiatehokkuusalalla. Ja tuloksellisuus on äärimmäisen tärkeä ohjelmissamme. Näin voimme luoda pohjaa todelliselle poliittiselle keskustelulle, joka koskee substanssia eikä niinkään menettelytapoja. On hyvin tärkeää, että voidaan älykkäästi erikoistua, koska näin voidaan myös saada aikaan luotettavaa, relevanttia tietoa. Samalla meidän on muistettava, että panoksemme työpaikkojen luomiseen ja kasvuun ehdollisuusjärjestelmän kautta vaatii tiettyjä rakenneuudistuksia ja tiedän, että jotkut teistä suhtaudutte varauksella tiettyihin uusiin periaatteisiin, mutta viime kädessähän täytyy sitten <laughs> uudistuksen suhteen kysyä, että ollako vai eikö olla, koska jos me epäonnistumme, jos me emme ole uskottavia, niin koko tämä politiikka voi menettää merkityksensä. Kaikki varmasti tiedämme, että kohesiopolitiikka tarjoaa mahdollisuuksia, johon jäsenvaltioilla ei olisi varaa. Yli 50 prosenttia julkisista investoinneista seitsemän vuoden ta- takukauden aikana tapahtuu kohesiopolitiikan kautta, enkä muista, että mikään alueellinen tai kansallinen budjetti olisi aiemmin lyöty lukkoon näin pitkälle kaudelle. Joten me haluamme temaattista keskittymistä, ehdollisuutta ja lisää tuloksia todellisten tavoitteiden pohjalta. Näin voimme parantaa politiikkaamme, kun saamme myös luotettavaa tut- tilastotietoa, tutkimustietoa. Meidän on ajateltava myös kauemmas kuin vuosi 2020 ja siksi minulle olikin niin tärkeää konsolidoida tämä politiikka nyt kerta kaikkiaan. Kohesiopolitiikan rooli ja tavoitteet ovat muuttumassa. Kohesiopolitiikka ei auta ainoastaan köyhimpiä alueita. Sen lisätehtävänä on täytäntöönpanna EU-tavoitteita Euroopan laajuisesti niin, että kaikki alueet saavat taloudellisia kannustimia. Tämä arkkitehtuuri ajattelee sitä, että niin vähemmän kehittyneet siirtymäalueet kuin kehittyneimmätkin alueet otetaan huomioon. Haluan puhua nyt selväsanaisesti. Ei tämä merkitse sitä, etteikö kohesiopolitiikan perinteinen rooli olisi nostaa köyhiä alueita – pois köyhyydestä. Muistuttaisin, että 70 prosenttia budjetista on allokoitu köyhimpien alueiden tukemiseksi. Ja haluan muistuttaa, että noin 25 prosenttia ähm, alueista ja myös väestöstä äh, kuuluu tähän. Yhtä tärkeää on kuitenkin ymmärtää, että millään alueella ei ole mitään taattua menestystä tai hyvinvointia. Globaalit muutokset tuovat kaikille alueille nopeastikin uusia haasteita. Muistan hyvin, että Suomella oli poikkeuksellisen vakava talouskriisi 90-luvun alkupuoliskolla erityisesti, koska sen kauppa Neuvostoliiton kanssa väheni, mutta muutaman vuoden sisällä ja muutaman vuoden sisällä työttömyys no, nelinkertaistui näin 17 prosenttiin ja talous romahti 10 prosentilla. Kuitenkin Suomi teki todella merkittäviä julkistalouden konsolidointitoimia ja lisäsi esimerkiksi tutkimus- ja kehitysmäärärahoja huomattavasti. Ja Suomi sai näin asiat raiteilleen hyvin nopeasti, uudelleen lisäsi, kilpailu, paransi kilpailukykyään ja te kaikki tiedätte, mikä menestystarina Suomi on ollut. Ja minun ei tarvitse tässä nyt tietenkään toistaa kaikkea, minkä kollegat tässä aiemmin ovat todenneet puheenvuoroissaan, mutta on äärimmäisen tärkeää, että näitä viimeisiä viikkoja nyt eh, ennen eh, neuvottelujen päättämistä eh, on äh, pidettävä hyvin merkittävinä ja Van Rompelhan totesi, että meidän äh, tulee todella pyrkiä saamaan aikaan hyvä lopputulos ja minä toivon, että nämä Open Days-päivät äh, johtavat voimakkaaseen äänekkääseen viestiin alueilta kuntatasolta ja kaupungeista. Teidän on tehtävä selväksi, että tätä investoivaa talousarviota tarvitaan, koska näin voidaan lähettää voimakas viesti Euroopan kansalaisille ja myös markkinoille, jotta todella saadaan myös yksityisiä tarpeellisia investointeja niin, että voidaan taata kasvu ja työllisyys. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Kiitos oikein paljon komission jäsen teille mutta paljon on tässä keskusteltava ja saada todella potkaistua tuo pallomaaliin asti. Siitä on kyse, kun haluamme saada vakuutettua neuvosto näistä argumentoista. Ennen keskustelua annan puheenvuoron puheenjohtaja Hybnerille, olkaa hyvä. Kiitos Jackie. Paljon täällä on jo sanottu, että minun ei tarvitse kaikkea toistaa, mutta haluaisin sanoa, että on todella hyödyllistä katsoa tulevaa kohesiopolitiikkaa kolmen toimen kannalta. Monet puhujat ovat puhuneet siitä, mitä Eurooppa tarvitsee. Kestäviä julkisia budjetteja, rakenneuudistuksia ja investointia kasvuun, kilpailukykyyn, työpaikkoihin. Kohesiopolitiikka todella kuuluu tuohon investointiin, työpaikkoihin ja kasvuun. Ja siinä on katsottava, miten paljon riippuvasta siitä, mitä tapahtuu budjettien vakauttamistyössä Euroopassa. Paljon riippuu rakenneuudistuksista ja kohesiopolitiikassa tiedämme, että ex ante ehdollisuus todella liittyy pitkälti rakenneuudistuksiin, joten kohesio on investointi- ja kasvupolitiikkaa, mutta se on kyllä yhteydessä myös muihin toimiin Euroopan unionissa. Lisäksi on tärkeää mielestäni mainita ja toistaa, tätä ei voi riittävästi toistella, että ponnistelut kasvun suuntaan on hyvin hoidettava kaikkien hallintotasojen kesken, mutta myöskin eri poliittisten välineiden kautta, eri politiikan sarojen välillä. Meidän täytyy pyrkiä yhteistyöhön, koska aina ehdoista ei keskustella samojen tahojen kesken, eli tässä tarvitaan todella yhteisiä toimia, jotta saadaan liikkeelle todella konvergenssimekanismi, joka on niin tärkeä kohesiopolitiikka, joka mahdollistaa sen, että hyödytään alueiden keskinäisestä riippuvuudesta. Toinen asia, jonka halusin ottaa esiin, oli se, että varmasti kaikki olemme vakuuttuneita siitä, että kohesiopolitiikka on investointipolitiikkaa. Näin epäilemättä on, mutta menisin tässä vielä askeleen pidemmällekin ja sanoisin, että kohesiopolitiikka 2013-2020. Nyt rakenteeltaan se, miten ehdotetaan ohjelmointia, se millä tapaa sitä hallinnoidaan, miten monitahoinen hallinnointi otetaan tässä huomioon, kun siellä on samalla hyvin kohdennettuja toimia, niin tämä ei ole ainoastaan investointipolitiikkaa, vaan investointisuunnitelma Euroopalle kaudelle 2013-2020 mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Kohesiopolitiikka voidaan nähdä investointisuunnitelmana, kun me neuvottelemme sääntelypuitteista. Kuten tiedätte, me olemme tässä prosessissa nyt keskellä prosessia neuvotteluissa neuvoston kanssa, yhteistyössä komission kanssa. Tärkeää on nähdä ensinnäkin, että uusissa puitteissa pitää huolehtia siitä, että politiikka ei anna ainoastaan taloudellisia kannustimia, vaan myöskin muutoksen kannustimia. Tämä politiikka tuo muutosta Eurooppaan. E, e, tulevaisuuteen tässä on aina katsottu, kun lähdettiin puhumaan ilmastonmuutoksesta jo vuonna 2005-2006, mutta Tänä päivänä politiikan pitää yhä enemmän katsoa juuri tulevaisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että kun keskustellaan strategisista tavoitteista 2014-2020, meidän pitää katsoa pidemmällekin kuin vuoteen 2020. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan investointirakennetta tämän politiikan sanan sisällä. Jotta tämä voisi olla investointisuunnitelma, meidän pitää myöskin luoda puitteet, jossa nähdään, miten EUn 2020 strategia saadaan mukaan tavoitteisiin kansallisella, alueellisella, paikallisella tasolla niin, että voidaan tehokkaasti käyttää kaikkien hallinnon tasojen kasvupotentiaalia hyväkseen. siksi on tärkeää, miten EUn politiikka hoidetaan vastusten kautta. Tämä on tällaista julkista politiikkaa, jolla pyritään toimimaan katalysaattorina, jotta saadaan vauhtia investointeihin. Tämä potentiaali on nähtävä, on ajateltava, mitä vipuvoimaa meillä voi olla ja miten voidaan tehdä tästä houkuttelevaa politiikkaa myös yksityisten sijoittajien silmissä. Politiikan pitää olla myöskin sääntelypuitteissaan sellaista, että – nyt on liikaa riskiä sijoittajan osalta ja vähennettäisiin riskiä yksityisen ja julkisen yhdistämisen kautta. Meillä pitää olla hyvät ehdot yksityisen ja julkisen kumppanuudelle. Jos rakennerastojen kautta halutaan saada aikaan uudistuksia, lisätä kilpailukykyä ja toisaalta – ottaa huomioon alueiden erityispiirteet, paikalliset erityispiirteet, niin meidän pitää todella vaatia kaikilta toimijoilta alue- ja paikallistasolla, että heillä on älykkäät alueelliset strategiat, jotta voidaan yhdistää nämä kaksi toiminnan saraa. Lopulta sanoisin, että jos halutaan ottaa huomioon alueelliset erityispiirteet, pitää selkeästi nähdä se, että sääntelypuitteissa on – turvattava lähestymistapa, jossa otetaan huomioon järkevällä tapaa erilainen politiikka, tällainen sopiva yhdistelmä, ottaen huomioon siis alueelliset erityispiirteet. Investointipolitiikasta puhettaessa haluaisin sanoa, että puitteiden on myöskin annettava politiikan tekijöille mahdollisuudet, jotta voidaan nähdä ja tukea uusia kasvutekijöitä. Niihin liittyy aina valtavasti riskejä, ja jos ei oteta tuota riskiä huomioon näissä puitteissa, emme saa sellaisia prioriteetteja investointityöhön kuin toivoisimme. Ajatellen juuri näitä kasvutekijöitä. Ja sitten tässä yhteydessä viimeinen seikka, jonka halusin mainita, on se, että tämän politiikan näkeminen investoivana politiikkana on järkevää, jotta voidaan turvata rahoituksen saaminen niin, että voidaan suunnitella kunnollinen, tällainen kokonainen sykli, jos meillä on makrotaloudellinen ehdollisuus. Jos ajatellaan nyt kohesiorahastoja kansallisella tasolla, mutta jos otetaan huomioon myös alue- ja paikallistaso, niin ei saada tätä vakautta, joka mahdollistaa kokonaisen investointisyklin suunnittelemisen. Neuvotteluissa siis on pidettävä mielessä kaikki nämä prioriteetit, kun katsotaan kompromissia. Ah, anteeksi vain Jackie, pari seikkaa vielä. Haluaisin sanoa, että nyt on valtava riski, josta ei keskustella tänään, mutta joka nähdään käytännön työssä kuitenkin. Budjettien vakauttamishanke, joka liittyy jäsenvaltioissa kriisiin, johtaa siihen, että alue- ja paikallistasolla vähennetään investoinnin mahdollisuuksia. Ja tämä nähdään kaikkialla, missä matkustan valtavana esteenä tulevaisuudelle kohesiopolitiikalle. Jotkut sanovat, että keskitetty ratkaisu on tässä edullisempi parempi. Ja nyt on huolehdittava siitä, ettei viedä meiltä sitä, mitä olemme saaneet jo aikaiseksi alukehitystyössä. 2013-2020 budjetin osalta tässä on vähän kiirettä ja tämä on hyvä uutinen, kun ajatellaan nyt marraskuuta. Jos katsotaan ehdotuksia ja tätä vahvistettua budjettikapasiteettia, tämä ehdotus tehdään lokakuussa – niin näen tässä nyt riskin, että lopulliset päätökset jäävätkin tekemättä marraskuussa ja ne lykätään tulevalle vuodelle. Tämä on nähtävä nyt haasteena, tämä on otettava siellä kotona tärkeänä haasteena. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Kiitos teille kolmelle. Nyt tiedämme, mistä on kyse. Nopeasti yksi kysymys ja sitten monet ovat pyytäneet puheenvuoroa. Painottaisin sitä, että me olemme melko jäljessä aikataulusta. Olen hyvin tarkkana, haluan todella lyhyitä kommentteja teiltä, mutta ja lyhyesti teille vielä, kun Martin Schulz alustuspuheenvuorossaan mainitsi koesiopolitiikan ystävät. Ja tätä keskustelua käydään nyt niin, että on tavallaan kohesion ystävät ja paremman varojen käytön ystävät, jotenkin nämä ryhmät vastakkain. Pitääkö tässä olla yksi tai toinen? Eli oletteko sitä mieltä, että pitää olla yhden tai toisen ystävä? Komission jäsen kysyn tätä teiltä ensin. No, viestihän on tietenkin se, hyvä uutinen on se, että on vain ystäviä, eikä vihollisia. Ja kyllähän nämä äh, kun puhuttiin kohesion ystävistä ja toisaalta sitten hyvän rahankäytön ystävistä, niin tässähän on myös ystävyyttä näiden välillä ja mielestäni se on hyvä uutinen. No, mutta vakavasti sanottuna ei tässä ole mitään ristiriitaa. Siis yhtäältä viisaat investoinnit ja toisaalta viisaat investoinnit niin, että ne ovat kestäviä – ja älykkäitä. Ei tässä ole minkäännäköistä ristiriitaa. Ja tässähän tehtiin selväksi, että kyse on 0,1 prosentista Euroopan taloudesta, joten eikö tässä nyt tulisi lähettää ihan selvä viesti siitä, että komission ehdottama budjetti tulee marraskuussa hyväksyä. Kiitos puheenjohtaja. Voisinko kysyä, tässä pitäisi siis muuttaa vähän näitä puitteita, joissa keskustelua käydään, koska nyt esitellään, että ryhmä on toista vastaan. Ja olette ehkä komission jäsenen kanssa samaa mieltä, että tämä on väärä tulkinta. No miten jo, mm, una institución en la que... Minä, minä edustan toimielintä, joka on täysin vakuuttunut siitä, että meillä on enemmän ystäviä kohesion puolella kuin ystäviä. Me ehkä on vähän ystäviä, mutta mehän olemme alueiden komiteassa olemme vaatineet sitä, että kaikki alueet pääsisivät hyötymään rahastoista. Toinen kysymys on se, että lopulla täytyy kysyä, että mikä on se miten määritellään se välttämätön tilanne, kuka tarvitsee enemmän rahoja kuin toinen. Mutta alueiden komiteassa me ainakin tiedämme, että kohesio on tämä tärkeä työväline, jolla voidaan välttää eriarvoisuutta ja niitä aukkoja, joita on syntynyt, eroja, joita on syntynyt alueiden välille. Meillä on vauraita, rikkaita alueita ja myös köyhempiä alueita. EUlla on oma historiansa, eikä se voi toimia siten, että se menettäisi sille kuuluvan erityispiirteet tässä hienossa historian kulussa. Ja teille puheenjohtaja Hübner. Myös jo puhui aikaisemmin uudenlaisesta ajattelusta ja te olitte tätä myös. Nyt tavallaan palataan kuitenkin vanhaanlaiseen kohesiopolitiikkaan ajatteluun eli todella pitää nyt ottaa tämä haaste vastaan. Minä olen riittävän vanha tällä muistamaan, että tämän tyyppistä keskustelua käydään aina. Tämän tyyppisiä argumentteja kuullaan aina, kun neuvotellaan budjetista. Esimerkiksi olen useampien argumenttien kanssa samaa mieltä, kun kuulen näitä paremman rahan käytön ystäviä. Tästä on puhuttu pitkään juuri sitä, että varoja käytettäisiin tehokkaammin, mutta myöskin tähän tavallaan salaa otetaan mukaan sellaisia asioita, jotka muuttavat koko poliittisen ajattelun siinä. Eli pitäisi todella Euroopan laajuisesti käydä keskustelua, ajattelen, kun täällä on sidosryhmien edustajien mukana. Halutaanko näitä siirtymäkauden alueita? Esimerkiksi, eli nämä kysymykset ovat nyt keskustelun kohteena, mutta yleisesti ottaen kohesiopolitiikan ystävät ja parhaat ystävät eivät halua mitään muuta kuin parasta mahdollista varojen käyttöä, parasta mahdollista investointia. Mutta totta kai meidän on käytävä keskustelua kaikesta näistä tärkeistä aiheista. Kuten tiedätte, tämä politiikka on politiikan ala, jota uudistetaan hyvin tiuhaan. Toivottavasti uudistusten jälkeen kuitenkin saadaan parempaa politiikkaa ja hyvät argumentit politiikan taakse. Kiitos oikein paljon. Minulla olisi paljon kysymyksiä, mutta annan nyt osallistujille mahdollisuuden. Täällä on useita puheenvuoropyyntöjä. Ja todella tiukasti yksi lyhyt kommentti pyydän ja sitten palataan paneeliin. Minulla on kysymyksiä myöskin Twitterin kautta ja kuuntelusalien kautta. Palataan niihin hetken kuluttua. Nyt Roa Bressa, alueiden komitean entinen puheenjohtaja, nyt ensimmäinen varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Eh, prima di tutto, eh, se... Kiitos. Aivan ensi alkuun, Jackie, haluaisin kaikkien poliittisten ryhmien nimissä ja koko komitean nimissä esittää meidän puheenjohtajallemme surun valittelumme itse hänelle henkilökohtaisesti, hänen kolleille sekä Valensian ja Mursian alueen ihmisille surunvalittelut näistä suunnattoman tuhoisista tulvista, jotka ovat koetelleet hänen aluettaan ja siihen voidaan lisätä parin vuoden takainen maanjäristys. Tämä on ehkä paras tapa osoittaa solidaarisuutta Euroopassa. Meidän pitää poliitikkojen avulla toimia siten, että voimme parantaa alueidemme turvallisuutta. On olemassa paljon linjauksia joiden avulla voidaan toimita ja sen takia me tarvitsemme nimenomaan hyvän eurooppalaisen budjetin. Jos sallit, niin muutama lyhyt kommentti mietinnön, lau, lausunnonantajana mietintöön alueiden komiteassa, jossa puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin on tullut joitakin muutoksia. Me olemme jo sanoneet, että me kannatamme hyvää sopimusta, sopimus, joka olisi hyvin syntetisoiva ja ymmärrettävä parlamenttien ja jäsenvaltioiden kannalta, mutta me toivomme ensisijaisesti sopimusta, joka voisi päteä kaikilla alueilla. Ja me peräänkuulutamme budjettia, jonka myötä voidaan taata hyvin toimiva kohesio- ja aluepolitiikka ja tämä pitäisi päteä kaikkiin erityyppisiin alueisiin, ei vain konvergenssialueisiin, vaan ylimenokauden alueisiin, koska juuri nämä ylimenokauden alueet kärsivät eniten nykykriisistä ja ne pitää uudelleen hahmottaa ja kartoittaa näiden alueiden talous, talouselämä meidän mietinnöstämme lisää ehkä tuonnempana. Me äänestämme siitä huomenna, mutta haluaisin kuitenkin kertoa teille joistakin asioista, antaa jotakin lukuja. Me emme saa unohtaa, että nämä saattavat olla ainoat investointirahastot, joihin voimme luottaa eurooppalaisilla alueilla tulevina vuosina. Nämä ovat keskeisiä rahastoja ja rahoja. Puheenjohtaja keskeyttää, että puhuisitte lyhyesti. Puhuja jatkaa. Haluamme myös muistuttaa yhteispäätösperiaatteen merkitystä monia aiheita neuvoston keskusteluohjelmassa ovat sellaisia, että ne koskettavat meitä suorasti, mutta meitä ole kuultu asianmukaisesti. Viimeinen asia komissio on kierrättänyt asiakirjaa, joka ei ole mitenkään ö, hyvä, jos puhutaan paremmasta rahojen käytöstä. Sen pitäisi antaa enemmän tehokkuutta sisän sisällölle. Se on aika aluekohta, sektorikohtainen eikä vastaa mitenkään alueellisen integriteetin vaatimuksiin. Komission edustaja oli kyllä hyvin lyhyt. Äh, Anteeksi, minun on pitä- annettava muille puheenvuoron mahdollisuus. Lambert van Nisteroi. Kiitos puheenjohtaja. Täällä Euroopan parlamentissa käymme myös tätä samaa keskustelua ja ehkä on hyvä kertoa teille, mikä on tilanne parlamentissa tällä hetkellä. Aluevaliokunta sai ensimmäisenä toimivaltuutuksen äänestää lähes neljästä tuhannesta tarkistuksesta ennen neuvotteluja neuvoston kanssa. Me haluamme askel askeleelta koko tämän asetuksen ja koko tämän arkkitehtuurin käydä läpi neuvoston kanssa. Olemme valmiita. Vuoden 2013 alussa on sovittava näistä kansallisista yhteistyöstä työaloitteesta. Ja jos emme ole ajoissa liikkeellä, menetämme aikaa. Ja täm, tässä tämän välinen suhteen aika on tärkeä. Toinen asia, ystävät. Ystäviä teillä on parlamentissa. Tämän voin teille hyvin ponnekkaasti todeta. Ja kun puhutaan äh, paremman rahan käytön ystävistä, niistä maista, jotka maksavat, ja sitten taas kohesion ystävistä, niistä maista, jotka saavat, niin meidän täytyy rakentaa näiden välille silta. Ja kyllähän tämä voisi olla tällainen huippuyksiköiden verkosto. Meidän tulisi pyrkiä siihen, että myös vähemmän kehittyneet Euroopan alueet pääsevät mukaan tällaiseen verkostoon, että älykkäällä tavalla voi Äh, käyttää eri äh, verkostoja. Ja mielestäni aivan keskeistä on tällainen yhteistyö ja mielestäni tässä meillä on äh, näin hyvä perustelu myös saada lisää rahoitusta. Kiitos. Kiitos. Pyydän muita puhumaan vieläkin lyhyemmin. Minulla on noin 25 puheenvuoropyyntöä. Meillä on 25 minuuttia aikaa. Haluan antaa vastausmahdollisuudet. Michael Schneider. Sorry, some technical problems. Um, Frau Hübner, Herr Kommissar. Frau Hübner, komission jäsen, puheenjohtaja. Viimeisen koneen puolen vuoden, anteeksi, puolen tunnin aikana on keskusteltu monista aiheista, jotka ovat keskiviikon yhteisessä kokouksessamme vielä keskustelun kohteena. Viittaisin siihen, että lisäkeskustelun mahdollisuus on silloin, mutta itse tästä aiheesta haluaisin yhteenvedonomaisesti sanoa, mitä EPP-ryhmässä ajattelemme ja ehkä mitä muissakin ryhmissä ehkä ajatellaan alueiden komiteassa. Rahoitusnäkymien ja asetusuudistusten osalta tarvitaan kyllä tuloksia vuoden loppuun mennessä. Alueilla, kunnissa meidän pitää kehitellä ohjelmiamme. Ensimmäinen ensimmäistä 2014 halutaan lähteä liikkeelle ja se ei ole mahdollista, jos näissä neuvotteluissa päästään päätöksiin vasta vuoden 2013 puolivälissä. Alueet haluavat olla mukana samassa aikaan tuloksia 2020 strategiassa. Haluavat käyttää rakenne varoja kasvuun, kilpailukykyyn, parempiin työpaikkojen luomiseen. Tämä on ainoastaan mahdollista kuitenkin, jos ensinnäkin saamme riittävästi varoja käyttöön – Näistä asioista on tarkoitus neuvotella marraskuussa. Mä varompoi tässä kannusti meitä kyllä. Ja jos säännöt rakennerahastojen käytöstä antavat riittävästi mahdollisia ottaa, mahdollisuuksia antaa, ottaa huomioon alueiden erityispiirteet. Tässä on vähän eri nyansseja vielä. Ja kolmanneksi, jos todella saadaan ajoissa päätökset, jotta ei synny vasta kuilua tuoden vuosien 2013-2014 välillä. Kiitos. Jan Olbricht. <clears throat> Yes, thank you Jackie. We, we have... Kiitos Jackie. Meillä on äh, äh, tässä nyt äh, mahdollisuus joko olla hyvin diplomaattinen tai puhua avoimesti. Ja ehkäpä kun on, nyt on tällaiset open days, meidän tulisi olla pikemminkin avoimia eikä niinkään diplomaattisia, kun puhumme kohesiopolitiikasta. Haluan vain todeta, että luonnollisesti, ja tämä on nämä Euroopan parlamentin jäsenen kanta, tässä on ero kohesion ystävien sekä rahan, paremman äh, rahankäytön ystävien välillä. Niin kuin Danuta Hybner sanoi, eihän tässä sisällön suhteen ole eroa, mutta mm, tässä on olemassa yksi ryhmä, joka haluaa lisää rahaa kohesiopolitiikalle ja toinen ryhmä, joka haluaa vähentää kohesiopolitiikan rahoitusta. Kun ajatellaan kaikkia alueita ja kaupunkeja, niin kysykää hallituksilta, ne ovatko ne kohesion ystäviä vai paremman rahankäytön ystäviä. Kumman puolen valitsevat, koska meidän on painostettava hallituksiamme, jos haluamme puolustaa kohesiopolitiikkaa. Olen pahoillani, en tässä nyt halunnut olla diplomaattinen, halusin puhua suoraan. Ja lisää tarvitaan kohesion ystäviä, jos halutaan kohesia Eurooppaan. Kiitos. Kiitoksia paljon, Kosta Krell. Paljon kiitoksia. Minä olen esittelijä yleisasetuksen osalta ja haluaisin sanoa kolme seikkaa. Ensinnäkin komission ehdotukset olivat hyviä. Toiseksi parlamentti on parantanut niitä, rakenteellisesti vahvistanut niitä ja saaneet kaiken kaikkiaan komission kanssa ne sellaiseen suuntaan, että ne, jotka ovat paremman rahankäytön teorian ystäviä, haluaisin onnitella siitä, jos lukisivat nämä ehdotukset. Jos nämä ehdotukset olisi luettu ja ymmärretty, tiedettäisiin, että hyvin voisivat olla myös kohesion ystäviä, koska uusissa ehdotuksissa puhutaan juuri paremmasta varainkäytöstä ja jos todella halutaan Euroopan unionin kriisistä eroon, tarvitaan tätä investointivälinettä, tarvitaan alueita, kaupunkeja, kuntia, jotta voidaan edetä. Eikä silloin riitä, että tehdään jonkinlainen päätös marraskuussa – näistä rahoituskehyksistä, vaan tarvitsemme päätöksen, joka antaa meille riittävästi varoja, jotta voidaan ajaa kohesiopolitiikkaa. Siksi parlamentin jäsenenä en halua, että parlamentti joutuu sellaiseen tilanteeseen, että päätös on tehtävä nopeasti, päätöksen on oltava oikea. Ja siksi tarvitaan tämä nyt vetoomukseni niiden suuntaan, jotka ovat Brysselissä käymässä tänään. Me tarvitsemme teidän tukeanne, teidän lobbaustanne omalla alueellanne, jotta saadaan riittävä budjetti käyttöön. Kiitos. Kiitos, kiitos oikein paljon. Fanden niin Brande, ihan lyhyesti pyydän. Sitten annan paneelin jäsenen mahdollisuuden vastata. Kiitos. Tässä keskustellaan nyt hyvistä ja pahoista, mutta hyvästä politiikasta tai pahasta, huonosta politiikasta. Ja hyvää politiikkaa voidaan toteuttaa vain silloin, kun kaikki ovat mukana ja kantavat osansa vastuusta. Mutta eihän tämä nyt tietenkään riitä, kun puhutaan vain kauniita sanoja kumppanuus, monitasoinen hallinto. Ei, vaan näihin kaikkiin on saatava sisältöä ja olen erittäin tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti ja ainakin nyt sen regivaliokunta – Mm, sillä kyllähän AFKO-valiokunnan käsitys esimerkiksi monitasoisesta hallinnosta on aivan toinen kuin regivaliokunnan, eli en minäkään tässä nyt ole äh, diplomaattinen. Mutta kyse on todella näistä vastuutasoista ja kiitän erityisesti regivaliokunta Euroopan parlamentissa siitä, että se haluaa toimia hyvin johdonmukaisesti ja uudessa mietinnössä, jota tällä hetkellä nyt monitasoisesta hallinnosta valmistellaan, äh, otetaan nämä eri toimet huomioon. Meidän on vakuutettava eri tahot, myös jäsenvaltiot, kohesiopolitiikan tarpeellisuudesta ja alueiden komitea Euroopan parlamentti sekä komissio yhdessä ajavat tällaista yhteistä politiikkaa ja meidän on vakuutettava nyt neuvosto ja jäsenvaltiot. Siitä tässä on kyse. Kiitos. Will... Paljon kiitoksia. Nyt palan paneelin. Monet ihmiset tässä painottivat asioita, joita on jo sanottu täällä tänään, mutta jos voisitte vastata tähän yhteen seikkaan, kun puhuttiin siitä, että alueet voivat ryhtyä toimiin, jotka ovat juuri tietylle alueelle sopivia. Martin Schulz puhui myöskin tästä alhaalta ylös. Moni tasoinen hallinto, kun on monenlaisia haasteita. Eli temaattinen keskittäminen versus monimuotoisuus on ollut tässä esillä. Ei tässä rahapuolella, vaan uudistuspuolella. Lyhyesti vastaukset teiltä. Te annoitte aikaisemmin käsittääkseni ymmärtää, että tämä liittyy uskottavuuteen, että tämä on hinta tavallaan, jos rahoista halutaan pitää kiinni, pitää temaattisesti keskittyä. Olikohan tämä nyt oikea tulkinta komission jäsen? Kiitos. Eh, ihan lyhyesti, koska tässä on kaksi muutakin ihmistä, jotka voivat vastata. Tämä on hyvin tärkeä kysymys todella. Mielestäni tässä ei ole minkäännäköistä ristiriitaa, vaan kyse on siitä, että meillä on tällainen meny, josta voi tehdä valintoja. Ja meidän ehdotuksemme on, että tässä menyssä on vain kolme ruokalajia eikä kahdeksan. On myös terveellisempää, jos ei syö liikaa. Että on tällainen eh, ruokavalio, joka tekee kylläiseksi, mutta tilannetta ei saa ylensyömään. Eli kun puhutaan temaattisesta keskittymisestä, niin meidän, me äh, keskitymme järkevällä tavalla. Tärkeää minulle tässä keskustelussa on se, että minä en näe alueiden komitean ja Euroopan parlamentin välillä minkäännäköistä ristiriitaa tässä keskustelussa. Molempia haluan kiittää erittäin syvällisestä, innokkaasta voimakkaasta asiantuntevasta syventymisestä ehdotuksemme ja nopeista huomioista siihen. Tietyt tahot eivät ole vielä antaneet omaa mietintöään. Esim. alueiden komitea kuitenkin jo on. Eli ei tämä nyt ainakaan alueiden aluepolitiikkaan kaadu tämä tuleva budjetti. Ja sitten lisäksi haluan vielä kysyä tai todeta, ei tällaista hajoita ja hallitse toimintaa. Joskushan todetaan, että jos on leikkauksia, niin leikataan pikemminkin näitä kehittyneimmiltä alueilta ja vähemmän, sitten vähemmän kehittyneiltä alueilta. Me emme halua tällaista hajota ja hallitse politiikkaa. Me haluamme sellaisen arkkitehtuurin, jossa on selkeä rahoitusjako joka on kaikkien helppo ymmärtää. Jos 25 prosenttia kuuluu vähiten kehittyneisiin alueisiin ja he saavat yhteensä 70 prosenttia rahoituksesta, niin tämä on mielestämme oikeudenmukaista ja sopimuksen mukaista. Minun mielestäni tätä suhdetta ei tule lähteä ravistelemaan. Ja tulevina viikkoina ja kuukausina, kun keskustelua käydään, niin pyytäisin, että pidetään rivit suorina. Kiitos. Kiitos. Puheenjohtaja, olkaa hyvä. Nyt on se vaara, että tässä toistan itse ja toistan muuta kuultua. Olen ihan samaa mieltä siitä, mitä komission jäsen Han sanoi, että meillä on tässä nyt mahdollisuus kuunnella komission edustaja. Minäkin kuuntelin, kuuntelin komission edustaja, olemme kuuntelleet myös Euroopan parlamentin jäsentä ihan puhemiehen suulla ja olen myös kuuntelleet eri ääniä tämän aluevaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan jäsenistä ja me olemme nyt tulleet siihen tulokseen, että kohesiolla on enemmän ystäviä kuin vihollisia, mutta ei tässä pidä ruveta tekemään mitään eroavaisuuksia. Ei pidä ajatella sitä, että ei ole, ei, yksi ei voi olla yhteistyö toisen kanssa. Jos tässä puhutaan järkevästä varojen käytön, rahojen käytöstä, meidän pitää ajatella todellisia tilanteita. Kuka käyttää järkevästi rahaa? Kyllähän kaikki haluavat käyttää järkevästi rahaa. Kyllähän kaikki haluavat kohesiota viime kädessä, mutta en halua tästä nyt käynnistää mitään uudesta, uutta keskustelua, enkä halua synnyttää mitään antipaattisia reaktioita. Mutta jos puhutaan älykkäästä rahankäytöstä, niin silloin meidän pitäisi olla joku ei makrotaloudellinen ehdollisuus ja silloinhan se olisi kaikista järkevintä ja se vaikuttaisi mm, siltä, mitä on ennenkin tehty. Paljon kiitoksia. Rähypneet lyhyesti. Temaattisesta keskittymisestä käydään yleensä paljon keskustelua. Nyt esitetään hyvin nopeasti nämä argumentit, mutta keskustelua on käyty paljon, voi vakuuttaa. Hyvin tärkeää mielestäni on se, että jos uudistuksia tehdään, on tärkeää ymmärtää, että meillä ei ole riittävästi varoja, siksi on keskityttävä johonkin. Kyse ei ole ainoastaan sitä, että hieno säädetään 2020 tavoitteet, vaan tässä on nyt kyse siitä, että otetaan huomioon hyvin monimuotoiset tilanteet silloin, kun pohditaan, mihin investointivaroja käytetään. Keskittäminen on tarpeen. Meidän pitää keskittyä vain perustarpeisiin tietyillä alueilla – jotta alueella tai kaupungeilla olisi mahdollisuus valita monista eurooppalaisista prioriteeteista sen, mihin he haluavat keskittyä. Tässä kantamme ei ole eri kuin komission. Me vain sanomme, että me haluaisimme mahdollisuuden alueelle valita kaksi, kolme, neljä esimerkiksi viidestä tai kuudesta, niin ettei ole pakko investoida kaikkiin, jos ne eivät ota huomioon, missä erityistilanteessa alue on, mutta varmasti tästä päästään sopuun, ei tässä ole huolta. Kiitos paljon. Monia puheenvuoropyyntöjä vielä ja Twitter-kysymyksiä täällä ja kysymyksiä kuuntelussalista. Ihan minuutti per kysyjä. Christopher Kärk. Thank you. No, no. The European liberals have made... Kiitos. Liberaalit ovat tehneet energia kehityksestä, energiamuutoksesta kaikkein tärkeimmän ja ihan mikrotason energian tuotanto on tärkeää meille. Näin voimme parantaa ilmaston tilaa, vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä käyttöä miljoonat kansalaiset sekä pienet yritykset luovat näin vihreää energiaa. Ja tämä on erittäin tärkeää, jotta päästäisiin hiilettömään talouteen. Ja EU-rahoituksen kautta tämä on ollut mahdollista. Komission sen Haan Puolassa puheessanne vastikään totesitte, että meidän on vältettävä sellaisia tilanteita, joita on tapahtunut menneisyydessä, että että on käytetty huomattavasti varoja ilman kuitenkaan, että tästä on sitten ollut suurta hyötyä. Joten kysyn teiltä nyt seuraavaa. Miksi ei ole tehty ehdotuksia? Miksi ette ole tehneet ehdotuksia, joiden kautta 30 prosenttia EAKR-rahoista käytettäisiin ilmastotoimiin? ei vieläkään mitään prosenttilukua ei ole kuultu kohesiorahastoissa eikä sosiaalirahastossa. Näin voidaan itse asiassa luoda juuri sellainen epätasapaino, jota pyritte välttämään, joten voitteko te ja Hybner vastata, että miksi vaatimusta 25 prosentin osuudesta AKRstä e sosiaalirahastoon ja kohesiorahastoon ei mennyt läpi? Lämmin, puhuja. Kiitos paljon. Vaikka Open Days kymmenes versio on menestys, emme saa ajatella, että tai unohtaa sitä, mikä on Euroopan tilanne. Nyt se on surkea. Jos haluamme, että Euroopassa asiat sujuvat paremmin, ei kannata keskustella siitä, mihin ystäväryhmään kuulumme. Eurooppa edistyy, jos ihmiset paikan päällä alueilla kunnissa, toreilla ja pubeissa voivat ymmärtää, että Eurooppa voi tuoda mukanaan lisäarvoa. Lisäarvo liittyy pitkältä keskipitkän aikavälin rahoituskehyksiin ja siksi oman ryhmäni nimissä haluan selkeästi sanoa, että me tuemme komission ehdotuksia. Olemme hyvin iloisia siitä, että parlamentti on niin tiukasti ottanut kantaa kuin on, mutta meidän pitää nyt sulkea ovet, nyt pitää saada nopeasti päätös, mutta myös hyvä päätös. Tärkeää on vielä, että vaikka budjettien uudistaminen onkin tärkeää, se on kaikkialla tärkeää, mutta yhtä tärkeää on muistaa se, että velka velkajarrun kautta, jota nyt on esitetty, jouduta tilanteeseen, jossa alueella ei voida enää investoida. Kiitos. Kiitos. Ulla Silberg. President äh, Vodinik, austat kyläliset. Kiitoksia. Arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, ryhmäni nimissä haluaisin todeta, että että on erittäin hyvä, että tätä keskustelua nyt käydään ja tärkeää on tehdä päätöksiä ja täytäntöönpanna ne ja analysoida päätösten vaikutukset. Energia, kestävä kehitys ja nuorisotyöttömyys ovat merkittäviä ongelmia. Työttömyysluvut ovat kasvussa ja erityisen huolestuttavaa on nuorisotyöttömyyden lisääntyminen. Jos emme tee mitään, voimme menettää kokonaisen sukupolven. Nuorten työ on opiskella ja meidän työmme on tarjota heille työpaikkoja. Tätä sukupolvea ei saa menettää. Meidän on luotava sellaiset mahdollisuudet, että saadaan aikaan talouskasvua ja hyvinvointia pitkällä aikavälillä. On erittäin huolestuttavaa, että esimerkiksi Erasmus ja muut nuoriso-ohjelmat menettävät rahoitustaan. Mitä puheenjohtajavaltio aikoo tehdä nuorten puolesta? Sitten toinen asia Puolassa energia-asiat olivat keskustelussa esityslistalla, on tehty aloitteita ja tilanne on erittäin vakava tällä hetkellä ja täytyy muistaa se rooli ja ne mahdollisuudet, joita paikallisia alueviranomaisilla on meidän tulisi tehdä yhteistyötä ja saada aikaan vihreitä kasvualueita. Lopuksi komission sen ja Rova Hybner, toivon, että voitte suojella tätä kohesiopolitiikkaa rakennetta, jota on ehdotettu. Yes, I'm doing my Marek Vosniak, teen nyt parhaani. Marek Vosniak, annan teille puheenvuoron, sitten palaan teihin. Teen tässä parhaani. Szanowni Państwo, ponieważ gorączka naszej debaty rośnie z racji... Kiitos paljon, rouva. Näyttää siltä, että meidän keskustelumme lämpötila alkaa nousta. Haluaisin... konieczna i niin, Meillähän on tässä nyt äh, hiukan mennyt tämä keskustelu sivuraiteelle. Tässä ikään kuin meidät on laitettava, laitet, ollaan laittamassa pakkopaitaan, mitä tulee alue- ja paikallistason. Ja minä haluaisin ottaa esiin ihan konkreettisen kysymyksen. Onko niin, että voimme luoda vakaat puitteet ohjelmillemme nyt, kun elämme kriisiaikoja. Meidän on jatkuvasti käännettävä joka ikinen euro moneen kertaan ennen kuin tämä euro voidaan käyttää. Siksi on tärkeää, että meillä on selvät, selkeät puitteet ja tämän lisäksi meillä on oltava vielä pelivara myös. Really wants to... Paljon kiitoksia. Hyvä herra, ihan lyhyesti, koska yksi puheenvuoro pyyntö vielä ja sitten teille ihan viimeinen kommentti. Hyvät kollegat, Euroopan parlamentti ja alueiden komitea ovat jo tukeneet tätä ajatusta, että lyödään ylimenovaideihin äh, luokittelu ryhmä alueille, kun puhutaan vuoden 2013 jälkeistä alueesta. Nyt on kaikkien otettava vastuun. Jos puhutaan näiden ylimenokaiden alueiden alueista, niin siinä ei ole mitään budjetin summissa korotusta, eikä siellä ole myöskään mitään leikkausta. Mielestäni kohesiopolitiikan pitäisi olla yksinkertainen järjestelmä, yhdenvertainen, läpinäkyvä, tehokas näille ylimenoalueille, koska niillä on aivan omat erityispiirteensä. Jos ajattelee niiden BKT 70, 75 prosenttia, 90 prosenttia EUn keskiarvosta, niiden kilpailukyky pitäisi taata, niiden taloutta pitäisi elvyttää, me, jos me lähdemme luomaan tällaista uutta kategoriaa, niin se olisi hyvä, ku, hyvä todiste kohesiopolitiikan alueellistumisesta EU-ssa, johon kuuluu 280 aluetta, siihen kuuluu rikkaita ja köyhiä alueita. Silloin se ei enää tode, heijasta alueellista todellisuutta. Me tiedämme, että meidän jäsenvaltiomme voisivat löytää hyvän sopimuksen rahoituskehyksissä, jotta voisivat auttaa kaikista heikoimpia alueita. Then I ha- Kiitos paljon. Ihan lyhyesti vähemmän ja sitten palaan teihin. Ja sitten todella meidän on lopetettava. Kollega puhui alueellisesta kohesiosta, territoriaalisesta kohesiosta, joka vaatii liharahoitusta, lisävaivan näköä ja että nämä ylimeno alue todella kategorisoitaisiin, mutta täällä pitäisi puhua myös, että pitäisi olla yhteneväisyyttä enemmän aluepolitiikan ja yhteisen maatalouspolitiikan välillä, koska kyllä yhteinen maatalouspolitiikka on yksi tekijä kestävän kehityksen tekijä, työllisyystekijä, eikä silloin olisi keskeistä tehdä yhdistää vaivannäköä voimia sen sijaan, että lähdettäisiin käynnistämään taas uudestaan järjestelmässä puhutaan, että on kyse joko kohesiosta tai yhteistä maatalouspolitiikasta. Me tarvitsemme molempia yhtä aikaa. Paljon kiitoksia. Kalempa. Regionalpolitiikko. Paljon kiitoksia. Aluepolitiikka, kohesiopolitiikka, rakennepolitiikka ei saa olla itseisarvo, vaan sen pitää pyrkiä parantamaan elämän laatua, elin laatua Euroopassa. Tärkeää tässä on Terveydenhoito. Euroopassahan on sopimuksia, jotka liittyvät siihen, miten terveyspolitiikka otetaan huomioon kaikessa politiikan teossa. Komission jäsen, kun nähdään, miten paljon eroja on jäsenvaltioiden kesken ja alueiden kesken, mikä on nyt aluepolitiikan vastuu tässä, jotta terveydenhoito otetaan huomioon kaikilla politiikan aloilla? Paljon kiitoksia tästä lyhyestä kysymyksestä. En tiedä, saadaanko kaikkiin kysymyksiin vastauksia, mutta otan nämä nyt lyhyesti esiin, kun halusimme ottaa Twitterin ja kuunteluhuoneet. Katie Owens Twitterin kautta sanoi, että Herman van Rompuy sanoi, että voitaisiin parantaa uudistusohjelmissa olevia alueita. Mitä voitaisiin tehdä kuuntelusalista Radoslav Savalski? Haluaisin yhteistyön eurooppalaisesta keskuksesta. Älykäs osallistuminen. Mikä on kansalaisjärjestöjen rooli tässä, kun puhutaan akateemisesta tämmöisestä lasta- ja alueen kehityksestä? Kami Ross Twitterin kautta. Hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen. Miten tämän voidaan ottaa huomioon? No tämä on ihan eri aihe, totta kai. Nimeän pysty tästä nyt lukemaan ruotsalainen kysyjä alueilla yhteistyöstä ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta. No ei oikein aikaa nyt vastata näihin, mutta antaisin paneelin jäsenille ihan viimeiset sanat, ihan pari minuuttia pyytäisin. Ja en nyt pyytäisi teitä vastaamaan kaikkiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin, kun ei ole mahdollista enää. Te komission jäsen sanoitte aikaisemmin, ollako vai eikö ollaan tässä kysymys, joka on vastassamme. Jos voisitte nyt ottaa yhdellä virkellä yhden prioriteetin esiin, jonka kautta voitaisiin huolehtia siitä, että tämän politiikan uskottuvuus ylläpidetään. Mikä olisi tämä yhden virkkeen prioriteetti? Herra puheenjohtaja, sitten komission jäsen ja Danuta Hybner viimeisenä. Olkaa hyvä. Ihan yksinkertaisesti antaa todellinen vastaus todellisiin ongelmiin yhteiskunnassa. Also die Regionalpolitik. No aluepolitiikkahan on Euroopan politiikan sydän, kun pyritään eurooppalaisia tavoitteita saattamaan konkreettisiksi tuloksiksi. Se, joka uskoo Eurooppaan, tarvitsee aluepolitiikkaa niin, että saadaan terveet alueet niin infrastruktuurin osalta kuin esimerkiksi sosiaalirahastonkin kautta, mutta tätä varten tarvitaan älykkäitä ratkaisuja ja tätä varten olemme ehdottaneet temaattista lähestymistapaa ja toivon, että sitä tässä yhteydessä myös toteutetaan. Kiitos. Mrs. Hybner. Kiitos, Rahybner. Pahoittelen, mutta haluaisin tuoda esiin aiheen, josta ei keskusteltu, mutta se on hyvin tärkeä. Mielestäni tässä on nyt potentiaalia sille, että alueiden tilanne muuttuu vielä kiikkerämmäksi talouskriisin aikana ja mielestäni tällainen riski on, että ohjelmointia oikaistaan, kun ajatellaan kansallisia uudistusohjelmia, jotka liittyvät liiallisen alijäämän ja makrotalouden tilanteeseen. Eli meidän pitää huolehtia siitä, ettei epävakautta nyt synny tässä politiikassa – maksatalouden ehdollisuus, joka ehkä tulee uudistusten kautta, kun ajatellaan maksatuksia ja sitoumuksia. Hankkeiden kesken tämäkin loisi epävakautta. Ja kolmas kysymys, joka liittyy tähän, on se, mikä mainittiin puhemies Schulzin puheenvuorossa. Kuusi tai yhdeksän miljardia alijäämää, jota ei budjetissa ole, jotta maksettaisiin – laskut, jotka tulevat jäsenvaltioista, alueilta, jotka liittyvät nykyhankkeisiin, jotka ovat käynnissä. Nyt voi olla niin, että hallinnoivilla viranomaisilla ei ole tähän varaa, että nämä hankkeet pitää keskeyttää. Ja tämä on tilanne, jota heikentää entisestään se, että meillä puitteissa on erittäin pienet ennakot, ennakkomaksut, jotka ovat tärkeitä, mutta tämä liittyy totta kai kansallisen alusten budjettien tilanteeseen – nyt tätä ollaan leikkaamassa, olisiko se nyt prosentin. Eli sen lisäksi, että nyt ei saada laskuja maksettua, niin kauden aluksi on erittäin pieniä ennakkomaksun mahdollisuuksia vain, ja tämä kyllä haittaa vakautta koko tässä politiikassa alue- ja paikallistasolla. Tämä on asia, joka huolestuttaa kovasti minua tänä päivänä. Kiitos hyvät naiset ja herrat. Voimme varmasti yhdessä kiittää puhujia oikein lämpimästi. Jos tässä olisi yksi keskeinen viesti nyt, joka tuli lähes jokaisessa puheenvuorossa esiin, on se, että menkää ja puhukaa nyt sen puolesta, että kaikilla on voimakas kuuluva ääni. Open Days antaa teille tämän mahdollisuuden keskustella yksityiskohtaisesti näistä aiheesta. Mukavaa viikkoa kaikille. Kiitos puhille, kiitos tulkeille, kiitos kaikille teille. Anteeksi, että olin tässä niin tiukkana. Tämä ei ollut helppo tehtävä, että kaikki saavat mahdollisen puhua, mutta lopuksi haluaisin sanoa, että kaikki ovat tervetulleita koktailtilaisuuteen tilaisuuteen ja näyttelyn avajaisiin alueiden komitean rakennuksessa puoli seitsemästä kahdeksaan, viides ja kuudes kerros siellä.